Selvä. Tiistai kello 18. Pitemmittä puheitta. Haluan toivottaa tervetulleeksi herra Trichén tähän rahapoliittiseen keskusteleen. Tämä on lähestulkoon aivan institutionaalinen keskustelu. Haluan muistuttaa teitä niistä kahdesta teemasta, joita ehdotimme tätä keskustelua varten. Onko meillä edessämme deflaatioriski vai stagflaatioriski? kuinka voitaisiin uudelleen rakentaa mm, kansainvälinen rahoitusarkkitehtuuri. Arvoisa puheenjohtaja, annan teille nyt mahdollisuuden pitää 10 minuutin alustuksen suunnilleen ja sitten siirrymme keskustelemaan. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission économique et monétaire. Kiitoksia valiokunnan jäsenet. Olen kovin iloinen tästä ensimmäisestä näkemyksen vaihdosta 2009 vain muutaman sen jälkeen, kun pääjohtajien neuvosto kokoontui 15. tammikuuta rahoista siksi myös vielä Strasbourgissa tiistaina siellä euroryhmässä keskusteltiin ja totean tämän vilpittömästi, että olen iloinen, että olen saanut tukea parlamentilta keskuspankille ja euro, kuten tiedätte, perinteen mukaisesti aloitetaan arvioimalla tilannetta, sitten selitän syyt, jotka ovat taustalla päätöksissämme, joita me olemme tehneet koroissa. Sitten lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan hintanäkymistä, miten se euroalueella tulee kehittymään. Sitten vielä käsittelen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän arkkitehtuurin kysymyksiä. Tämä teemahan aihe sitten tulevina kuukausina varmaankin tulee tulemaan yhä merkityksellisemmäksi. No, ensinnäkin sitten taloudelliset ja rahapoliittiset kehityskulut. Viimeisen esiintymisen jälkeen Euroopan parlamentissa, siis 8. joulukuuta, kansantalouden näkymä euroalueella on edelleen heikentynyt ja inflaatio vähentynyt, pienentynyt edelleen. Joulukuussa 2008 inflaatioaste oli 1,6 prosenttia. Sen lisäksi inflaatio paineet ja riskit ovat edelleen vähentyneet. Kun katsotaan eteenpäin keskipitkällä aikavälillä rahapolitiikkaa ja kun otetaan huomioon myös omat politiikkapäätöksemme, myöskin ihan viimeisimmät, niin odotamme euroalueen inflaation pysyvän eh, määritelmämme mukaisena. Sillä, sillä tulevaisuuden näkemällä eikä politiikan kannalta on merkitettävä riskit hintavakaudelle keskipitkällä aikavälillä ovat johtokunnan mukaan laajassa mielessä tasapainossa. Mitä tulee sitten talouden kehitykseen, viime vuoden syyskuusta lähtien rahoituskuohunta on tullut voimakkaammaksi ja laajentunut. Nämä jännitteet ovat myöskin siirtyneet yhä suuremmassa määrin rahoitussektorilta äh, reaalitalouteen. kun katsotaan eteenpäin, niin sekä globaali kysyntä ja euroalueen kysyntä varmaankin pysyvät pitkitettynä, pitkitetysti äh, heikentyneenä samaan aikaan. Pienemmät inflaatioasteet varmaankin tukevat käytettävissä olevan tulojen kehitystä ja euroalueen talouden pitäisi pystyä hyötymään näistä laaja-alaisista ja pitkälle menevistä politiikkatoimista, joista on viime viikkoina päätetty. Kuitenkin tämä tulevaisuuden näkymä, siihen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Riskit talouskasvulle edelleen ovat suuret ne liittyvät siihen mahdollisuuteen, että tämä rahoituskuohunta vaikuttaa vielä enemmän reaalitalouden kuin myös se, että on huolenaiheita siitä, että mahdollisesti tulee esiin protektionistisia toimenpiteitä ja siitä haitallisia vaikutuksia maailmantalouteen, jotka tulevat siitä, että sekavasti korjataan näitä maailmanlaajuisia epätasapainotiloja. Jotta voidaan luoda terve perusta kestävälle kasvulle, niin kaikkien osapuolien pitäisi eh, kantaa vastuunsa. Tässä mielessä on tärkeää eh, kurinalaisuus pitää yllä keskipitkän aikavälin eh, makrotalouden politiikan teossa jotta pitkän aikavälin politiikkaa voidaan hoitaa, niin se on paras asia, jota voidaan tehdä luottamuksen saavuttamiseksi merkittäviä toimia hallitusten puolelta eh, finanssikuohunnan tekemiseksi niin pitäisi tukea luottamusta rahoitusjärjestelmään ja helpottaa luotonantoa kotitalouksille ja yrityksille. Rahapoliittiset trendit euroalueella tukevat sitä näkemystä, että inflaatiopaineet ovat vähenemässä. Erityisesti viimeisimmät näytöt eh, antavat viitettä siitä, että maltillisuus jatkuu tässä rahapolitiikassa ekspansiossa. Johtokunta pitää inflaatio että sit, on sitä mieltä, että inflaatio edelleen jatkuvat niin, että se ovat alle 2 prosenttia, mutta lähellä 2 prosenttia. Tämä tukee pitkää kestävää kasvua, työllisyyttä ja tätä taustaa vasten johtokunta päätti viime viikolla pienentää korkoa eurojärjestelmässä 50 peruspisteellä kahteen prosenttiin niin, että kokonaisalennus 8. lokakuuta lähtien on 225 peruspistettä. Sitten haluaisin katsoa lähemmin näitä keskipitkän aikavälin hintakehityksiä euroalueella ja erityisesti tätä disinflaatioprosessia, jota pystymme, joka tällä hetkellä on näkyvissä. Tässä on olennaista tehdä selkeä ero disinflaation ja deflaation välillä. Disinflaatio on prosessi, jossa inflaatioasteet putoavat. Tämä usein juontuu tällaisista kuluja leikkaavista kehityskuluista eh, tarjontapuolella tällaiset tapahtumat voivat joskus olla mennä käsikädessä tällaisten negatiivisten kysyntäshokkien kanssa, kuten tällä hetkellä on kyseessä. Kuitenkin itsessään ne ovat hyvänlaatuisia luonteeltaan. Tämä sen vuoksi, että ne pitävät yllä reaalituloja. Nykytilanteessa voimme todistaa tällaista disinflaatioprosessia euroalueella, ja sen tulos on, tai tuloksena, tai se johtuu hyödykkeiden ja öljyn hintojen laskusta. Eli sillä on hyvätkin puolensa. Tämä huippu näissä hinnoissa, joka alkoi 2007 ja 2008 puolivälin asti kesti, se oli sekä inflationaarinen että sillä oli huonoja vaikutuksia. Tämä viimeaikaiset hintojen laskut ovat sekä disinflationaarisia että laajenevia. Esimerkiksi äh, autojen polttoaineiden hinnat ovat 15,4 prosenttia pudonneet pelkästään joulukuussa, tai vielä verrattuna 2007 äh, joulukuuhun. Ja kun sen paino tässä HICP-korissa on 5 prosenttia melkein, niin se tarkoittaa, että se selittää eh, inflaation pudotuksesta suuren osan. Jos tällaisen tarjontapuolen eh, hyvät kehitykset ovat, vahvistuvat, niin lisäinflaatio voi jopa eh, lyhyeksi aikaa johtaa negatiivisiin inflaatioasteisiin. Sen vuoksi on hyvin tärkeää keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset pitää hyvin kurissa. Deflationaarinen prosessi sen sijaan on pysyvä ja itseään vahvustava lasku hyvin laajoissa, la, la, laajasti hinnoissa Tätä kierrettä tukee se, että odotetaan, että hinnat laskevat edelleen tulevaisuudessa. Tällaiset negatiiviset inflaatio-odotukset tarkoittavat, että investoinnit ja kulutuskysyntä lykkääntyy, mikä sitten edelleen saattaa johtaa kysynnän puutteeseen ja edelleen aiheuttaa hintapaineita laskevaan suuntaan. Nyt ei ole minkäänlaista deflaatiouhkaa olemassa. Todellakin se, että on inflaatioodotukset ankkuroitu tiukasti, siihen me olemme niin täysin sitoutuneita. Se edustaa vaavinta ja vakuuttavinta takuuta kaikkia riskiä vastaan siinä, että inflaatio pahenisi tai inflaatioodotukset. Siksi näiden näkökohtien vuoksi ymmärtänette, että me olemme nyt toteamassa, että olemme disinflaatiossa, jota vetää ennen kaikkea öljy- ja raaka vakava lasku. Sitten seuraavaksi käsittelen toista aihetta. Ja kuten puheenjohtaja mainitsi, sehän valittiin toiseksi aiheeksi, nimittäin kansainvälinen rahoitusarkkitehtuuri. Olen sitä mieltä, että järjestelmän hauraus, sillä tarkoittaa sitä, että siinä ei ole riittävästi kestävyyttä se on nyt nähty viime aikoina heitteisyydestä ja sitä emme voi hyväksyä. Meidän täytyy jotain oppia tästä kriisistä ilman itse tyytyväisyyttä. Miettiä sitä, että kaikki järjestelmän osatekijät edellyttävät kohentamista. Riskinhallinnan laatu, likviditeetin hallinta, ylipäätään yksityisten instituutioiden kestävyys, rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyys ja välineiden selkeys. Kuten on jo aikaisemminkin korostettu aikaisemmissa kuulemisissa täällä, tämä edellyttää meidän mielestämme ennen kaikkea ensin enemmän avoimuutta ilman, että kenelläkään on oma lehmää ojassa. Toiseksi meidän täytyy luopua lyhyen aikavälin näkökohdista päätöksentekoprosessissa vastoin viimeaikaisia suuntauksia. Kolmanneksi me tarvitsemme johdonmukaista syklin myöntäisten näkökohtien poistamista, sääntely, vakavaraisuus, tilinpäätös- ja verotussäännöissä, koska ne vaikuttavat myös niihin heitteisy, siihen, niihin muutoksiin, jotka ovat sisällä markkinoilla. Financial Stability Forum on yksilöinyt myös uudistusten suuntaa. Nyt me tarvitsemme vain strategista selvänäköisyyttä ja, mikäli tarvitta on, enemmän poliittista energiaa, jotta voimme myös yksityisen näkökohtia torjua. G20, IMF ovat ratkaisevassa asemassa näiltä osin. Mutta tämä ei pelkästään riitä, että rahoitusmarkkinat toimivat hyvin. Me tarvitsemme myös kestävää makrotaloudellista politiikkaa, jotka ovat kestävää, joka on kestävää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Erityisesti meidän täytyy välttää sitä, että syntyy laajoja, e, laaja epävakaisuutta kotimarkkinoilta ulkoisesti, koska ne ovat olleet syynä nykyisissä vaikeuksissa. Tarvitsemme myös makrotalouden valvontaa tehokkaalla tavalla. Vain IMF voi olla tässä ratkaisevassa asemassa, jos sen toimivaltuutta vahvistetaan. Jos ajatellaan instituutiot, kuviota, me tarvitsemme kaksi merkittävää parannusta ensinnäkin. Kansainvälinen rahoitusarkkitehtuuri edellyttää vahvistamista myös kun ajattelemme epävirallisia ryhmittyjä, varsinkin Financial Stability Forum ja G20. FSF on ainutlaatuinen siinä, että se yhdistää kaikki viranomaiset ja laitokset, joilla on systeemistä vaikutusta rahoitusmarkkinoihin. Vaikkakin ne ovat hyvin hajautettuja ja monen osalta myös riippumattomia politiikasta. FSVn välttämätön laajentaminen on avainasemassa. Erityisen tärkeää maailman kriisin aikana on ollut myös G20 viranomaisen rooli verrattuna G7, joka on epävirallinen ollut edelleen jatkossakin. Se on hyödyllinen, kun heitteisyys on laajentumassa myös muihin alueisiin. Toiseksi IMFn vahvistetun valvontaroolin lisäksi meidän täytyy hallita paremmin muita laitoksia, IMF ja Maailmanpankkia. Niiden pitäisi olla tuloksellisimpia ja edustuksellisempia erityisesti. Rahoitus ja uusien markkinoiden edustusta tarvitaan, koska niiden merkityskin on kasvava taloudessa. Tämä on välttämätöntä. Lopuksi tässä lyhyessä Alustuksessa haluaisin tähdentää kahta seikkaa. Rova puheenjohtaja, ensinnäkin kun ajattelemme euroalueen politiikkaa, kun meillä on palkkaeroja edelleen johtuen rakenteellisista puutteista tai huonosta politiikan sovittamisesta myös palkkapolitiikassa, tällä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia myös kulukilpailukykyyn yksittäisissä maissa. Kansallisilla viranomailla on vastuu puuttua menetettyyn kilpailukykyyn, joka on syntynyt viime vuosina. Siellä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Täytyy taata myös maltillisempi palkka- ja hintakehitys. Finanssipolitiikassa olemme kiitollisia Euroopan neuvoston sitoutumisesta kestävään varainhoitoon. Nykyinen taloustilanne edellyttää varovaisuutta myös kun hyväksymme finanssitoimenpiteitä elvyttämiseksi. Siinä täytyy ottaa huomioon myös kunkin maan erityinen finanssitilanne. Ja kuten totesin jo aikaisemminkin, maat voivat käyttää koko sitä liikkumavaraa, jota tarjoaa äh, vakaus- ja kasvusopimus, mutta vain sen verran, kuin siellä sitä liikkumavaraa on tarjolla sopimuksessa. Jos tässä löydetään budjettipolitiikkaa ja näin myös velkaantuminen lisääntynyt, se ei saa viedä pohjaa myöskään luottamukselta varainhoidon kestävyyteen ja näin viedään pohjaa tämän toimen vaikutukselta. Haluaisin sanoa myös muutaman sanan valvontakysymyksestä. Rahoituskriisi on korostanut sitä merkitystä, joka on sillä, että me puutumme rahoitusvalvontaan hyvin kattavalla ja koordinoidulla tavalla maailman mittakaavassa ja Euroopan tasolla. Mitä tulee Euroopan tasoon, kriisi on korostanut tarvetta eritellä pitkän aikavälin ratkaisuja valvonnan rakenteissa. Esityksiä tekee korkeatason ryhmä, jossa puheenjohtaja Jacques de Larosière, sillä on varmaan vaikutusta myös poliittisiin keskusteluihin, kuten myös esityksiin, joita Euroopan parlamentti on ajatellut kun ajatellaan mahdollisia vaihtoehtoja, ja erityisesti kun ajatellaan sitä, mitä Euroopan parlamentti ovat esittäneet perussopimuksen 105 kautta 6 artikla mainitsee jäsenvaltioiden mahdollisuuden päättää siitä, että EKP saa erityistehtäviä rahoitusvalvonnassa. Pohdiskelu on jo alkanut. Ajatellen, mikä rooli EKPllä voisi olla tai sen johtokunnalla, mikäli aktivoidaan tämä artikla. Sopimus tässä vaiheessa johtokunta ei ole vielä omaksunut kantaa aiheeseen. Totta kai minä raportoin teille välittömästi pohdiskelun tuloksista. Kiitoksia huomiostanne. President. Kiitokset. Artikla 105, kohta 6 antaa parlamentille hyväksyntämenettelyn mahdollisuuden tältä osin niin, että me olemme todella tarkkaavaisia kumppaneita tässä pelin sääntöjen mukaisesti annan puheenvuoron eri ryhmien edustajille, ensiksi kansanpuolueen edustajalle herra Gozis, puolitoista minuuttia. Kiitokset rouva puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, kiitos näistä kommenteista. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä tai kolme esitettä esille, otit esille euron kymmenvuotisessa syntymäpäivät viikolla Strasbourgissa. Ja tuolloin lehdistö puhui siitä, että että äh, räjäyttääkö euro nyt tämän kriisin. Siis viikko sitten puhuttiin tällaisia ja ne sitten olivat vähän värikämpää kieltä. Sitten toisekseen luin hyvin suurella mielenkiinnolla 19. Äh, päivä tammikuuta päivätyn haastattelunne Pariisissa. Kysymys oli rahoitussektorin riskeistä. Haluaisin tietää, kuka mielestänne äh, nyt on sen sokeuden syynä, koska tehän puhuitte juuri riskeistä tällä alueella. Ja sitten kolmas kysymys vielä. Tällä hetkellä tämä luottohanat ovat kiinni huolimatta voimakkaista EKPn ja jäsenvaltioiden ponnisteluista. Luottoa ei ole saatavilla. Ja tämä on todella vaikea kysymys yrityksille, taloudelle ja erityisesti PK-yrityksille. Mitä mahdollisuuksia te näette siinä, että piakkoin saataisiin nämä toteutetut toimenpiteet todella tehokkaiksi tältä osin. Merci beaucoup, pour, euh, pour... Kiitoksia kovasti näistä kolmesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys luonnollisesti sanoisin, että totta kai euro ja euroalue päinvastoin on osoittanut kykyä vastustaa, olla vahva tässä kriisissä, johon se on joutunut, moni Havaniatsi on tämän todennut, toisin kuin moni muu valuutta maailmalla. Totta kai nekin ovat näiden olosuhteiden vuoksi paineen alla, rahoitusmarkkinoiden heittelisyyden vuoksi, ja siis kaikki valuutat ovat joutuneet jotenkin tähän koetukseen. Totta kai kaikki ne valuutat, joiden kanssa meillä on yhteyksiä puntaan, dollaria ja niin edelleen. Siis minä totean vain yksinkertaisesti, että tekemämme huomio vaikuttaa perusteettomalta. Totta kai me jatkossakin mahdollisimman hyvin pyrimme hoitamaan hommamme rahapolitiikassa euron hyväksi. Ja totta kai kaikki hallituksetkin harjoittavat omaa talouspolitiikkaansa. He ovat vastuussa rakenneuudistuksista, ja kustannuksista omissa talouksissaan, mikäli voivat kustannuksiin vaikuttaa, ja totta kai ovat myös budjettipolitiikasta vastuusta. Toinen kysymyksenne sitten. Minä uskon, että todellakin nyt täytyy miettiä rahoitusmarkkinoiden vaikeuksien alkua 2007 elokuussa jo silloinkin oli selvästi aliarvioitu riskin volyymia kansainvälisillä markkinoilla ja mikä olisi riskin hinta. Se tuotiin julki julkisestikin. Moni viranomainen sen toi esille, muun muassa keskuspankitkin, sitä paitsi minäkin. Kymmenen keskuspankin ryhmän puheenjohtajana Global Economic Meetingissä tuossa kansainvälisessä kokouksessa on mukana kollegojamme ja tarkastelemme maailmantalouden ongelmia. Ja silloin me julkisesti totesimme, että on vaikutelma, että riskiä oli aliarvioitu. Syitä on useitakin, ei mitään yhtä ainoa, vaan useita syitä. Ennen kaikkea, että rahoitusvälineet ovat niin sofistikoitua, ovat hyvin hämäräperäisiä, siksi korostan tätä läpinäkyvyyttä jatkossakin. Jossain määrin on, markkinat ovat räjähtäneet, nekään eivät ole kovin läpinäkyviä ole. Se eh, on vaikeuttanut riskin arviointia. Jossain määrin on ollut makrotaloudellisiakin ilmiöitä maailman mittakaavassa, varsinkin sen, että öljyn hinta on noussut, kuten muidenkin raaka-aineiden. Se on tuonut myös vaikutuksia säästöihin ja säästämiseen. Ja siksi se on johtanut siihen, että sijoittajat ovat etsineet johdonmukaisesti vielä korkeampaa tuottoa ja näin riskikin on kasvanut. Mainitsen tämän vain lyhyesti, ei tämä ole mikään tyhjentävä luettelo, on muitakin syitä. Ja tiettyä sokkeutumista kaiken kaikkiaankin toimijoiden parissa näillä markkinoille, markkinoiden toimijoiden parissa ja eri laitoksissa. Syyt ovat moniulotteisia. Tästä syystä minä korostan kovasti sitä, että meidän täytyy uudistaa kaikki mitään ei saa jättää uudistamatta, eikä syntipukkia kannata etsiä, koska silloin keskitytään vain joihinkin näkökohtiin ja kaikki muu. Kaikkeen täytyy puuttua ja kaikkea täytyy korjata. Lopuksi todellakin meillä on yksi tärkeä kysymys käsissämme, nimittäin miten rahoitusala toimii normaalilla tavalla. Tässä on ponnisteltu kovasti Euroopan keskuspankissa ja muissakin keskuspankkeissa, siis Hallituksetkin ovat kovasti ponnistelleet hyvin täsmällisesti ja sekin on äärimmäisen tärkeä näissä oloissa. En ole ihan varma, että kaikki toimijat ovat omaksuneet sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat riittävän kattavia, mutta varmasti jatkossakin joutuvat toimimaan, joutuvat olemaan valppaina. Mutta tärkeä mielestäni on, kuten totesin, että kaikkien instituutioiden, kaikkien toimen, toimijoiden täytyy olla vastuun mittaisia varsinkin tässä tilanteessa. Kiitokset. Sitten herra Mitchell, puolitoista minuuttia. Uh, um, Kiitoksia, herra Trichet, puheenjohtaja. Näyttää siltä, että rahoitusmarkkinat ovat varovaisia, mutta täytyy ilmeisesti spekuloida. Mutta ECP, onneksi se on olemassa, EKP, jotta se tätä tilannetta voi hoitaa. Uskon, ja mainitsitte sen kommenteissanne Tietysti luottamuksen palauttaminen on avainasia ja keskeistä tässä on se, että pankit näyttävät, että niillä on luottamusta toisiinsa. Ja tämä sitten heijastuu tähän korkoon, jota ne toisiltaan perivät. Ja tämä pitäisi olla avain osatekijä tässä strategiassa. Ja mielelläni, mielelläni kuuntelisin kommenttini tästä. Puhuit aiemmin taisi olla tänä kuukautena tästä elpymisestä ja puhuitte siitä, oli kiva, että puhuitte siitä. On aika, että siitä aletaan puhuta. elpyminen tulee, me tiedä milloin se tulee, mutta jos siitä ei puhuta, niin eikä valmistaudu siihen, mikä, niin sitten tulee mahdollisuus, kun se liennytys, anteeksi, elpyminen tulee, niin täytyy keskustella siitä, että miten aiomme asemoida itsemme tämän elpymisen suhteen kilpailukyvyssä esimerkiksi. Kyllä hallita kriisiä mutta täytyy myös antaa ymmärtää, että meillä on joku visio siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun tämä elpyminen tulee. Ja tietysti toivon, että se tulee mieluummin pian kuin myöhemmin. Mutta se auttaisi, jos pankit alkaisivat näyttää luottavan to, luottavansa toisiinsa. Thank you very much indeed for your... Uh, Kiitokset kovasti kysymyksestänne. Ensimmäiseen kysymykseen sanoisin, kuten sanoin aikaisemminkin, täällä kuulemisissa, niin me todella tarkkaavaisesti tarkkailemme rahamarkkinoita, niiden toimimista. Ja olen jo monesti sanonut neuvostossa ja myöskin johtokunnassa todella tarkkaavaisesti tarkastelemme Euriboria ja sitä, että oli selvä siirtymä omasta, omista päätöksestä rahapolitiikassa eh, tähän tällaiseen eh, korko järjestelmää, jota todella sitten käytettiin rahamarkkinoilla. Tästä voin sanoa, että se mitä nyt olemme viime viikon aikana nähneet, mitä tulee viime Eurobor-korkoon kolmen kuukauden aikana, niin mennään oikeaan suuntaan. Olemme siis todenneet asteittaisesti näiden korkotasojen alenemista. Ne ovat lähempänä entisestään omaa näkemystämme siitä, minkä pitäisi olla se korkotaso, joka olisi lähempänä poliittista näkemystä me, niin että tältä osin voidaan todeta jonkin tyyppistä parantumista rahamarkkinoilla, mutta meidän on oltava kuitenkin todella tarkkaavaisia. Ja tiedämme, että tämä ei toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi siinä määrin, että on olemassa edellään useista syistä jotakin, jotakin epäröintiä pankkien välillä kun ne sitten tällaisia transaktioita tekevät. Mutta joka tapauksessa, mitä tulee Euriborin, niin se indeksi, jota me seuraamme hyvin tarkkaavaisesti, niin sen osalta olemme edistyneet ja odotan, että tämä edistys jatkuu. Sitten mitä tulee elpymisaikaan, olen itsekseni miettinyt, miettinyt, että meistä tuntuu siltä, olen tässä edelleen hyvin varovainen ja epävarmuutta on todella paljon. Kaikki instituutiot toteavat näin niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Kuitenkin vuoden 2009 jälkeen me näemme varmasti, siis, siis tämähän on suuri vaikeuksien ja hidastumisen vuosi, mutta vuonna 2010 mielestämme on sellainen vuosi, jolloin taas luvut alkavat olla positiivisella puolella sen jälkeen, kun on ollut vaikeita vuosia 2008-2009. Tämä huomio tuntuu minusta aivan pätevältä euroalueen taloutta ajatellen, ja minusta tämä tuntuu pätevän myöskin siihen, mikä on globaalitalouden taso kokonaisuudessaan, ja kun sitten ö, olen vertaillut muiden suurten eh, systeemisten talouksien johtajien mukaan lukien kehittyvät taloudet, niin minusta tuntuu siltä, että kaiken kaikkiaan tunnelma on se, että 2010 voisi jo olla, kuten äsken sanoi, niin jo sellainen nousun vuosi globaalitaloudelle ja jokaisessa yksittäistalouksessa myöskin, koska me olemme hyvin synkronisoidussa. Kaikki maailman taloudet, mukaan lukien kehittyvät taloudet, ovat todella ö, eh, ö, eh, yhteyksissä toisinsa tällä hetkellä niin, että jälleen kerran olisin vähän samaa mieltä kuin tekin. On ollut uskomaton ali volyymien ja riskihintojen aliarvostusta aikaisempien vuosien aikana, ja tämä on ollut syynä tähän myllerrykseen ja näihin vaikeuksiin, joita me nyt sitten koemme. Ja saattaa olla, että että äh, äh, on huonoa, jos lähdetään aliarvioimaan tätä kykyä, joka globaalitaloudella on jälleen kerran sitten lähteä nousuun, koska äh, saattahan olla, että nyt ei sitten tartutakaan näihin uusiin investointeihin, että oltaisiin sitten tuossa nousuvaiheessa valmiina, niin että on sanottava, että kaikki päätöksentekijät, johtokuntien niin puheenjohtajat, heidän täytyy olla tietoisia tästä. Me olemme todenneet, että öljyn hinta ja hyödykkeiden hinta on ollut paljon alemmalla tasolla kuin aikaisemmin. Ja äh, tämä on disinflationaarista ja tämä on ekspansiivista myöskin. Toisin sanoen, ikään kuin tämä on nyt jo putkessa globaalitalouden tasolla. Ja tämä on todella laajeneva aspekti. On tietysti paljon muitakin aspekteja, mutta tämä on yksi niistä syistä, miksi tällainen nousu tulee olemaan mahdollinen. Euh, Olkaa hyvä, Garcia Margallo. Eh. Kiitokset. On selvää, että että saannin elpyminen on hyvin tärkeä asia. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäiseksi Almunia kertoi, että julkisia varoja käytetään huonosti myöskin Keski-Euroopan, Itä-Euroopan maissa. Monet maat mieluummin laittavat viransa EKPlle e, kehittääkseen reaalitaloutta. Se kysyn, että miksi. Ja toinen kysymys sitten taas liittyy pääomavaatimusdirektiiviin on jatkuvasti enemmän ja enemmän ääntä sen puolesta, että pitää vahvistaa pääomia pankeissa, että se olisi prosyklistä toimintaa. Ja mikä on teidän mielipiteenne tähän, onko tämä suositeltava? Ja kolmanneksi sitten useasti on sanottu, että PK, EKP e äh, antaa lainaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kuudeksi kuukaudeksi tai kolmeksi vuodeksi, ja tämä on paljon lyhyempi aikaväli kuin mitä Fed antaa lainoja. Minun mielestäni olisi parempi, että tätä asiaa mietittäisiin muistaen se, että teidän täytyy antaa laina myöskin pitkällä aikavälillä ja että täytyy myöskin, myöskin pystyä kestämään pitemmän aikavälin epävarmuuksia, niin että haluaisin kuulla näkemyksenne myöskin tähän asiaan. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, todellakin kovasti näistä liikepankkien talletuksista EKP, me seuraamme tilannetta. Se liittyy myös siihen, että me olemme kovasti halukkaita välttämään likviditeettiriskit systeemitasolla. Me tarjoamme likviditeettiä liikepankkeille euroalueella viikon, kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden jaksoissa. Tämäkin liittyy, kuten edellinen puhuja mainitsi, siihen, että pankillakin on taipumusta olla vähemmän aktiivisia rahamarkkinoilla, vaikkakin se elpy pikkuhiljaa, vaan otetaan sitten likviditeettiä keskuspankista, jos lisää on tarjolla, niin se pannaan takaisin tähän talletusmahdollisuuteen, jota me olemme tarjonneet. Me teemme kaiken mahdollisen, jotta voisimme elvyttää rahamarkkinoita. Olemme huomanneet, että Euroopan... Euro, Euribor-taso on liikahtamassa ja hiljattain on nähty, ja se on nyt jo tuo, toiminnassa, että meillä on avautumassa mahdollisuuksia. Me merkitsee, että meidän täytyy vahvistaa rahamarkkinoiden aktivoitumista vielä lisää. Tämä ensimmäisen kysymyksen ja toinen kysymys. Mielestäni on erittäin tärkeää todeta, että ei tietenkään tässä tilanteessa voi olla aikomuksena tai tarkoituksena pääoman vaatimuksia – se olisi myös syklin myöntäistä. Ja minähän totesin, että on tärkeää, että emme ole nyt syklin myöntäisiä missään vaiheessa, eikä varsinkaan tässä tilanteessa. Monet instituutit ovat luomassa puskureita. Ne ovat puskureita niiden lisäksi, mitä meillä on pääomavaatimuksia ja miettivät, minkälaisia menetyksiä heillä ehkä on tulossa jatkossa. Tämä on jotain muuta, eikä mitenkään merkitse pääomavaatimusten kirjoittamista. Totta kai täytyy olla hyvin varovaisia myös puskureiden luomisessa siinä tapauksessa, että puskurit ovat tarpeen. Mutta kysymys on hyvin tähdellinen, on erittäin tärkeää, että totta kai juuri nyt, kun tällaista jännitettä markkinoilla on, mutta myös jatkossa pitkällä aikavälillä emme ole syklin myötäisiä. Meidän täytyy olla tässä tarkkana. Se on välttämätöntä. Sitten siitä, mitä EKP teki, minä totesin, että me olemme jo tarjoamassa viikon, kuukauden, kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden jaksoissa likviditeettiä rajoittamatta mitenkään sitä, mutta meidän vain jotenkin vaikuttaa rahamarkkinoita toimimaan paremmin. Sanoisin, että on näkyvissä jotain sellaista, joka voisi olla merkkiä vähittäisestä kohentumisesta. Tässä on syytä olla hyvin valppaana. Ei ole syytä millään muotoa olla itse tyytyväinen. Rova Ferreira. Thank you. <coughs> Well, um, my first question... Kiitoksia ensimmäinen. Kysymyksen oikeastaan kommentti. Aika pitkän aikaa kasvatimme, nostimme korkoa, jotta inflaatiotuvot voisiin hillitä, ja inflaatioaste silti kasvoi globaalimarkkinoiden spekulaatioiden vuoksi. Nyt korkoa alennetaan, jotta kasvua voitaisiin stimuloida, mutta kasvu ei lähde käyntiin, koska meillä on luottamusongelma markkinoilla tulevaisuuden suhteen. Joten eikö tämä ole oikea hetki nyt sitten toimia globaalisemmin, jos meillä on oikeat tavoitteet ja välineet, niin eikö tämä ole tällainen pitkän aikavälin asia? No, keskipitkällä aikavälillä sitten tietysti odotamme, että että 2010 menee paremmin, kuten sanoitte. Mutta ei voi unohtaa, että joulukuussa pankki ennusti kasvun vähenemistä 0,5 prosentilla. Ja toissapäivänä sitten oli tämä uusi ennuste 2009 vuodelle miinus 1,9. Ja työttömyys oli enemmän kuin 9 prosenttia. Mainitsitte 15. tammikuuta mm, mahdollisuuden siteraan, että EKP käyttäisi ei-standardimaisia välineitä talouden parantamiseen. Voisitteko täsmentää, mitä, mainit, mitä tarkoititte? Thank you. Thank you very much indeed. Kovasti kiitoksia. Ensimmäisen huomioon toteasin, että olen täysin samaa mieltä, että luottamus on keskeisessä asemassa näinä aikoina. Luottamus yksityisiin laitoksiin, markkinatoimijoihin. Me olemme nyt kokeneet jotain aivan ainutlaatuista. Syyskuun puolessa välissä olimme jo tässä tilanteessa ja tiedämme sen varsin hyvin paremmin kuin kukaan muu, koska me huomasimme tämän jo 9. elokuuta 2007 muistan, että, että Silloin aloimme luotottaa liikepankkeja, jotta markkinat toimisivat normaalisti. Siellä oli 95 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Mutta sitten tämän jakson jälkeen, kun oli jännitteitä rahamarkkinoilla, syyskuun puolessa välissä tapahtui jotain, joka loi tilanteen, missä luottamus hävisi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla teollisuusmaissa, mutta myös nousevissa talouksissa. Se oli aika ainutlaatuista, väittäisin, ja tärkeää. Sitten noiden päivien, kuten olen jo todennutkin, me olemme, olemme 2,25 prosenttia leikanneet korkoa kolmen kuukauden aikana. Ei se ole mitenkään tavan, epätavanomaista, mutta sitä ei toki ole aikaisemmin nähty euroalueella ennen euroakaan vuotta 2002 Sinällään se siis on kyllä merkittävä sarja päätöksiä, jotka huomioivat myös inflatoriset paineet ja uhat, riskit. Me olemme aivan oikein ankkuroineet inflaatio-odotukset koko tänä aikana, kun olemme torjuneet mahdollista inflaatioriskiä keskipitkällä aikavälillä. Me olemme myös säilyttäneet järjestyksen tavallaan inflaatiorotuksissa jatkuvasti Tämä koskee myös nykyisiä toimijamme. Kuten minä jo tähdensinkin, on erittäin tärkeää, että meillä on selkeä ankkurointi tavoitteessamme alle kahden, lähellä kahta. Jos nyt ymmärrätte, mitä me teemme, niin varmasti huomaatte, että tämä meillä mielessämme on ollut. No sitten keskipitkällä aikavälillä. Me jo totesimme jo syyskuussa, kuten muistanette, että meillä on miinus yksi tai nolla Silloin johtokuntakin jo totesi, että oli sellainen vaikutelma, että olimme menossa alaspäin kasvussa. Siitä tämä tein aivan selväksi joulukuussa. Tammikuussa totesin, että olimme miettimässä, että meidän päätöksemme olivat perusteltuja, koska me olimme jo miettineet, että vielä edellisestäänkin talous menisi alaspäin, eikä pelkästään Euroopassa, ja se vaikutti myös inflaatiopaineisiin. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voidaan auttaa rahoitusalan ja reaalitalouden elpymistä. Minä olin jo maininnutkin sen, että me olemme jatkuvasti pohdiskelleet sitä, mitä me voisimme tehdä. Mitä me voisimme tehdä, jotta olisimme tapahtumien ja ajan tasalla, koska se on totta kai hyvin vaativaa. No se, että me tarjoamme likviditeettiä rajoittamalla pohjalla sinällään on epätavanomaista käyttäytymistä mille tahansa keskuspankille. Sitä voidaan ajatellakaan, kun ajatellaan sitä aikaa, kun jännitteitä vielä ollut, että jatkuvasti niin tehtäisiin. Toisaalta pitää paikkansa, että tilanne on muuttunut merkittävästi. Me olemme ottaneet huomioon koko tilanteen ja me olemme itsekin ryhtyneet ottamaan riskiä tasolla, joka on paljon korkeampi kuin mihin olemme tottuneet aikaisemmin. Tässä vaiheessa minä mainitsisin vain tämän sen kuvaamiseksi, mitä me olemme aikaisemminkin tehneet. Ja tämä kaikki kuvaa, että totta kai kunnioittain meidän toimivaltuuttamme ja ankkuroimalla meidän inflaatiorotuksemme, kunnioittamalla myös meidän rahapolitiikkaan ja niin EKP kyllä tarpeen vaatiessa pystyy tekemään päätöksiä, jotka ovat totta kai urheita. Ja me jatkamme pohdiskelua tässä, sitä en voi sen tarkemmin käsitellä. Goebbels. Pardon. Kolme kysymystä, arvoisa puheenjohtaja. Ensiksikin äsken voimakkaasti sanoit, että EKP on laskenut ohjauskorkoansa 225 korkopisteellä. Tämä on ollut tervetullutta, mutta kuitenkin pitää todeta, että Kiinan pankit ovat nyt itse asiassa hyödyttäneet asiakkaitansa tästä koronlaskusta. Itse asiassa pankit ovat nyt parantaneet marginaaliansa ja, ja edelleen raha on kallista yrityksille ja siis raha on vähän yrityksille ja kansalaisille. Miten nyt näistä koronlaskusta reaalitalous voisi hyötyä? EKP on myöskin nyt likviditeettiä tuonut lisää liikepankeille. Garcia Margallo aivan oikein tässä kyseli sitä, oletteko sitä mieltä, että pankkien välisillä rahamarkkinoilla on riittävästi likviditeettiä, toisin sanoen pankkien lainapyynnöt yhdelle, kahdelle, kuudelle kuukaudelle ovat jatkuvassa laskussa. Mitkä ovat teidän neuvonne? Ja kolmanneksikin, kolmanneksi olette monasti todennut, että rahoituskriisillä on ollut vaikutusta reaalitalouteen Tarkoittaako tämä sitten sitä, että EKPn silmissä pankit eivät enää kuulu reaalitalouteen, vaan he kuuluvat ikään kuin irreaalimaailmaan, virtuaalimaailmaan? Merci beaucoup, monsieur Goebbels. Kovasti ki- Kiitoksia kovasti, mitä tulee näihin korkoihin, joita on toteutettu. Me olemme tehneet merkittäviä leikkauksia ja se on, on aihe, joka on jatkuvasti esille. Me olemme tässä hyvin läpinäkyviä. Me olemme 225 prosenttiyksikköä leikanneet korkoa ja se on aina hyvin nähtävillä ollut. Ja tiedämme, mitä me rahoitamme myös muita pankkeja. Sanoisin myös, että me kehotamme, että pankitkin ja keskuspankit tasolla pääjohtajinaan koko eurojärjestelmä on tässä samoilla linjoilla – että tämä näkyisi ehdottomasti vilpittömällä tavalla myös heidän koroissaan sen pohjalta, mitä me olemme päättäneet. Emme ole vakuuttuneita, että kaikki on toteutunut hyvin näiltä osin. Joskus meidän epäilymme ovat perusteltuja, eivät välttämättä aina täysin perusteltuja, mutta siksi me tarvitsemme edelleen tätä työtä. Mutta täytyy olla tässäkin tarkkana, koska ei pelkästään voi moittia pankkeja siitä, että ovat ottaneet liikaa riskejä. Sitten vaaditaan, että nyt ottaisivat vielä martomia riskejä markkinataloudessa. Pankkien tehtävänä on myös valikoida riskinsä. Siinä täytyy tavallaan kunnioittaa myös tätä keskeistä valintamahdollisuutta, joka pankilla on oltava. Ja totta kai heidän täytyy rohkaista olemaan mahdollisimman aktiivisia talouden rahoittamisessa. Keskuspankki on sitä paitsi näin tehnyt, kuten myös hallitukset. Mutta sen keskeisenä tavoitteena on vain se, että voidaan rahoittaa itse taloutta pankkien toimin. Se on niiden tehtävä. Toinen kysymyksenne sitten. Jos ajatellaan hidasta vähittäistä elpymistä rahamarkkinoilla, niin minä totesin, että se liittyy paljon korkoihin, jota toteutetaan rahamarkkinoilla, varsinkin Euribor, yksi, kolme ja kuusi kuukautta. Olen ja usein mainut kolme kuukauden Euriborin, koska se on aika tärkeä viite monille lainoille euroalueella. Tässä vaiheessa keskeisin indikaattori olisi tämä. En oikein nyt kykene sanomaan teille määrällisesti sen enempää, että olisi sellaisia osatekijöitä, jotka olisivat riittävän merkityksellisiä, jotta voitaisiin pitää merkityksellisinä. Totta kai tässä edelleen ponnistellaan, niin vielä toteaisin, että me olemme tässäkin valppaina, koska se on hyvin keskeinen tavoite. Semantiikasta puheen ollen, no totta kai on helppo puhua yhtäältä rahoitusmarkkinoita reaalitaloudesta. Totta kai rahoitusmarkkinat ovat hyvin reaalisia, siitä ei ole epäilystäkään. Olen täysin samaa mieltä teidän tuntemuksenne kanssa siitä, että ehkä se ei ole hyvä tapa jakaa markkinoita. Kuitenkin itse rahoitusmarkkinatkin merkitsevät paljon työpaikkoja, rahoituspalveluita ja tiedätte paremmin kuin kukaan muu. Teidän maassanne sillä on merkittävä osa koko taloudesta ylipäätään. Ehkä on hyvä puhua vain taloudesta kertakaikkisesti. Herr Präsident, in den letzten Tagen haben wir Hyvä puheenjohtaja. Viime aikoina on tullut Royal Bank Scotland, Bank of America, niin edelleen. Jobin postia suuressa mittakaavassa. Onko, ovatko keskuspankit yhdessä valvontaviranomaisen kanssa, pystyvätkö sanomaan meille, että jatkuuko näin? Vai onko nyt loppu saavutettu näissä? Sitten toinen kohta. Yksittäisissä jäsenvaltioissa on eri ohjelmia, jotta voidaan laman seurauksia hoitaa tai ainakin niitä lieventää. Alvi, vähennyksiä Isossa Britanniassa, sitten aloitetalouden tukemista on Ranskassa ja Saksassa, verohelpotuksia niin edelleen. Ettekö näe sitä vaaraa, että kun on näitä eri lähestymistapoja, niin nämä erot kansantalouksien Euroopassa tulevat suuremmiksi? Siis että tämä konvergenssi siis vähenee tässä. Eri valuutoilla ovat heikentyneet euroon nähden viime aikoina punta erityisen vahvasti, mutta mutta iso britannissa on tämä asuntomarkkinakriisi, mutta myöskin Ruotsin kruunu on 15 prosenttia heikentynyt elokuusta lähtien. Ja tässä kysymys Ruotsin kollegoillekin, että miten te keskuspankin johtajana tämän kehityksen selitätte ja tekeekö se teidät rauhoittomaksi? Thank you, thank you very much indeed. <laughs> Kiitoksia kovasti Ilmeisesti vasta liian pitkälti, mutta kysymykset ovat niin tärkeitä. No, me olimme vakuuttuneita aivan ensimmäisenä päivänä, kun me päätimme johtokunnassa, että vuorokauden tasolla me luototamme 95 miljardia euroa pankkeillemme. 9. elokuuta 2007 Mielestämme me olimme menossa kauteen, joka olisi hyvin vaativa. Ja tiedätte, että me olemme edelleen vaativissa ajoissa. Siksi vain sanoisin, että jatkuvasti olemme valppaina. Ratkaiseva hetki tässä valppaudessa, jota vaaditaan, oli syyskuun puolessa välissä. Nimittäin heitteisyyden alettua vuosia sitten me vahvistimme toimiamme. Se edellytti ainutlaatuisia päätöksiä, joita me teimmekin. Ja myös sisälaitoksissa tehtiin keskuspankeissa tai myös pääjohtajat tekivät niitä. Tiedätte, ohjelmia on erinäisiä eri jäsenvaltioissa. Totesin vain ennen kaikkea se olisi välttämätöntä hallitukset ryhtyvät toimiin, organisoida puolustuslinjat kuntoon, kun oli kyse nimenomaan maksukyvyssä systeemisiä ongelmia. Ja me olimme sen jälkeen sitten miettineet myös likviditeettiriskiä. Mutta kuitenkin on kyse prosessista, joka vain jatkuu. Meillä on vuorovaikutusta talouden kanssa sinällään ja rahoitusalan kanssakin, joka toimii molemmin puolin Atlanttia, kuten aivan oikein mainitsittekin. Toisin sanoen, totta kai näissä oloissa minä vetoaisin siihen, että kaikki viranomaiset, sekä julkiset, julkiset että yksityiset, olivat mahdollisimman valppaina pystyäkseen tekemään asianomaisia päätöksiä. Ne edellyttävät paljon arviointia. Ei riitä, että mukauttaa finanssipolitiikkaa, jos ei ole liikkumavaraa. Siinä vain pahentaa tilannetta eikä auta. Tästä syystä ei ole kovin yllättävää, että keskuspankit sanovat, että kun ajatellaan, mitä vain liikkumavaraa on, vakaus- ja kasvusopimuksessa, niin sitä käytetään, mutta vain sitä. Totta kai sillä on oikeudellinen perusta, mutta se näkyy myös rahoitusmarkkinoilla ja niissä huomioissa, joita on tehty taloudeksesta tai ajatellaan sitä vaikutusta kun menettää yrityksen tai asuntonsa, niin mitä sitten finanssipolitiikassa tekeekään, niin se kumoutuu välittömästi, kun on luottamus katoamassa. Kyse on arvioinnista siitä, että me kunnioitamme vakaus- ja kasvusopimusta ja huomioimme erinäiset rahoitus- ja talousrajoitteet. En kommentoi valuuttojen kelluttamista tiedätte, mitkä suhteet ovat euron ja muiden valuuttien välillä. Toteaisin vain, palatakseni ensimmäisen kysymykseen, että olemme kyllä huomanneet sitten turbulenssin alun, että euro on toiminut suojana 359 miljoonalle ihmiselle. Kiitos Lipiet. puolitoista minuuttia sitten arvoisa puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin EKPn ensimmäinen tavoite on taata se, että hinnat kasvavat ja että, että ne ovat kuitenkin, että tämä hintojen kasvu on alle 2 prosenttia, 2 prosentin lähellä. Siis inflaatio, kuten te sanoitte, on nyt puolitoista prosenttia kuitenkin, ja tämä ehkä nyt sitten jatkuu, ja voidaan huomata, että inflaation laskun rytmi syyskuusta on ollut suurempi kuin korkojen lasku EKPssä, siis todelliset korot nousevat, ettekä tietenkään voi mennä alle nollan alapuolelle puolelle, minkälaisella äh, tavalla äh, ALV-tasojen alentaminen voisi vaikuttaa tähän hinta- tilanteeseen ja toiseksi kuinka tässä kontekstissa voidaan todeta, että asetetaan kyseenalaiseksi nämä mekanismit, joilla pyritään nostamaan ähm, ähm, palkkoja, koska ne johtavat myöskin hintojen nousuun. Sitten toinen kysymys koska tässähän jo useasti on sanottu, että tähän mennessä elvytyssuunnitelmat pankkipuolella eivät ole tuoneet todellista muiden talouden sektoreiden puolelle siis elvytystä, niin eikö pitäisi kuitenkin pyrkiä suoraan rahoittamaan uudelleen reaalitaloutta ja että tästä mentäisiin sitten tietysti vaikkapa EIPn e kautta. Merci beaucoup, monsieur. Kiitokset, herra Lipiets. Meidän määritelmämme hintavakaudesta on todella se alle 2 prosenttia, mutta lähellä 2 prosenttia lähellä 2 prosenttia. Ja kun puhuin sitten siitä, että olemme selvästi ankuroituneet näihin inflaatio-odotuksiin, niin tämä tarkoitti sitä, että ollaan alle 2 prosentissa, mutta lähellä 2 prosenttia kuitenkin. Ja nyt Eh, hyvin korkean inflaation aikana, olemme olleet jopa 4 prosentissa, kuten muistatte, niin me silloinkin aina pidimme huolta siitä, että olimme uskottavia, että pystyimme luomaan hintavakautta ja tämä uskottavuus eh, tietysti liittyy juuri näihin inflaatioodotuksiin ja me pidimme kiinni tästä inflaatio-odotuksesta alle kahdessa prosentissa, kahden prosentin lähellä. Tämä on yksi nykyisistä aiheista, koska tietystikin olemme todenneet, että selvästikin inflaatiopaineet ovat hellittäneet, mutta nyt kun puhun teille, niin on sanottava, että todellakin odotamme inflaatiota sillä lailla, että odotamme, että se olisi kahden prosentin lähettyvillä. Ja on tietysti lähentymistä tiettyjen maiden välillä, jos katsonut jotakin indikaattoreita, otamme huomioon erityisesti vaikkapa juuri se inflaatio, joka olisi indeksoitua ja toisaalta taas ei indeksoitua Atlantin molemmin puolin, niin todellakin olemme, olemme siinä tilanteessa, että voimme ankkuroitua tähän inflaatio-odotukseen seuraavien tulevien vuosien ajalle tässä tilanteessa, joka todennäköisesti kuitenkin on hyvin erilainen kuin mitä Yhdysvalloissa. Jos nyt sitten olemme kovasti kiinni näissä inflaatio-odotuksissa, niin se liittyy myöskin meidän hintavakautemme määritelmään. Kuten äsken sanoin, inflaatio, jonka olemme olemme todenneet, niin se on oikein hyvä ostovoima kotitalouksissa liittyy tähän jos öljyn hinta ja energian hinta ovat edelleen, ja tämä on hyvin tärkeää, hyvin alhaalla, onneksi, onneksi niin kuin, kuin, kuin mitä ne aikaisemmin olivat, niin, niin silloin meidän täytyy edelleen pyrkiä laskemaan inflaatiota euroalueella. Joissakin maissa voitaisiin päästä, voitaisiin päästä ehkäpä jopa miinusmerkkisiin lukuihin, eikä sitä mm, pidä sitten tulkita kielteisenä asiana päinvastoin, vaan kysymys on juuri laajentumisesta, ostovoiman laajentamisesta ja tämä kaikki tietysti liittyy näihin perusponnisteluihin keskipitkällä aikavälillä. Meidän täytyy kuitenkin saada aikaiseksi sellainen inflaatio, joka olisi alle 2 prosentin, mutta kuitenkin lähellä 2 prosenttia. Mitä tulee sitten EKPn toimintaan, niin olen täysin sen puolesta, äh, että EIP voisi mahdollistaa pankkien uudelleenrahoituksen keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, että ne voisivat antaa luottoja pk-yrityksille. Tämä on yksi niistä suuntaviivoista, jonka olemme periaatteessa, joka, josta periaatteessa pidetty, pystyy, pystytty pitämään kiinni, ja näissä olosuhteissa tämä on nyt todella hyvä asia. Merci. Kiitokset sitten GUE-ryhmäkysymykset Van den Necht ja Ryan. Ja, vielen Dank. Zwei Fragen. Kiitos kaksi kysymystä. Toinen käsittelee tätä aihetta, josta on paljon puhuttu, eli tämä ero EKPn korkopolitiikan välillä ja sitten näiden korkojen välillä, joita yksityisasiakkaat euroalueella saavat te vetoatte pankkeihin, sanoitte, että tämä koronlasku siirtyy eteenpäin, mutta on selkeää, että tällä vetomuksella ei ole ollut tulosta. Eli Saksassa on ollut uutisia tästä, että pienyritykset ja pk-yritykset eivät saa lainaa juuri ollenkaan. Mutta myöskin nämä reaali- tai markkinakorot ovat lainoissa korkeammalla kuin vuosi sitten. Miljardejahan on annettu tähän rahoitusjärjestelmään Euroopan laajuisesti, niin eikö nyt yritä sitten näitä säännellä näitä lainaehtoja ja korkoja, jos markkinat eivät sääntele itseään. Toinen käsitys sitten, tai toinen kysymys käsittelee Atlantin toisen puolen kehitystä ja vaikutusta euroalueen Yhdysvaltain keskuspankki, niin on vaikutelma, että sillä on suuria huolia deflaatiosta toisin kuin teillä, koska amerikkalaiset tällä hetkellä eihän se ole muuta kuin että painavat hätäjarrua ihan eh, suuressa mittakaavassa. Voiko deflaatiota tällä hillitä, mutta mikä suhteellisen varmaa tällä hetkellä, kun kriisi eh, on vähän mennyt ehkä ohi ja tällaista relatiivinen elpymistä on vähän, niin eh, eihän raha voi tietysti painaa rankaisematta, mutta on vähän sellainen vaikutelma, että amerikkalaiset ehkä vähän tietoisena strategiana tätä noudattavat, koska kun on tämä jättimäinen eh, velkaantuminen, niin oliko se elegantti ratkaisu, että alkaa nollasta? Oletteko samaa mieltä, että tämä voisi olla suora strategia sitten toisikista? Minä pääsin ihan loppuun. Miten euroalue tästä voidaan erottaa vai onko se tästä mahdollista erottaa ja järkevää tästä kehityksestä euroaluetta? Thank you very much indeed, uh, madam. Kovasti kiitoksia. Kuten jo totesinkin, on äärimmäisen tärkeää, että tekemämme päätökset, jotka ovat ennen näkemättä sitten toisen maailmansodan nopeudessaan ja volyymissaan näissä korkopäätöksissä niin, että ne kanavoituisivat suoraan talouteen. Vahvistaisin sen, mitä totesitte, että se on tärkeää. Minä vain toistan vetoomukseni rahoitusalalle, että ne ottaisivat täysin huomioon sen, mistä me olemme päättäneet. Mutta ei tässä kannata olla pelkästään kielteisellä kannalla. Puhuin tässä myös tietoja useista maista. Jos ajatellaan kiinteistö, kiinteistöluottoja, ne kolvastivat kytköksissä Euroopan kolmen kuukauden kantaan. Nyt se on laskenut ja toivottavasti se pitäisi huomioida myös nykyisissä sopimuksissa ja kanavoituisi näin kotitalouksille noissa maissa. Mainitsitte myös ulospääsystrategia, olet aivan oikeassa. Mitä tahansa tänään teemme, ja se koskee meitä kaikkia, keskuspankkeja yhtäältä ja elimiä ja muitakin parlamenttiakin, kaikki pitäisi tehdä. Mielessä se selkeä ajatus, että tämä on väliaikaista, kohdennettua, se tapahtuu vain tiettynä ajankohtana, mutta si- me tarvitsemme tämän strategian, muuten olisimme jatkuvassa muutoksen tilassa, kuten totesittekin, e, että ensinnäkin sykli on laskusuunnassa, sitten buumi, joka sinällään olisi tietenkin paras resepti myös jatko-ongelmille. Olen kovasti samaa mieltä kanssanne, että meidän täytyy pitää mielessä se, että se mikä on tärkeää on keskipitkän ja pitkän aikavälin vakaus. Totta kai se pitää paikkaansa keskuspankkien kohdalla, mutta myös finanssipolitiikassa. Sitä eniten tarvitsemme. Se on kaikkein tärkein osatekijä nykyolosuhteissa, eli miten tämä luottamus. Ja ihmisillä ei ole luottamusta, jos huomaavat, että pitkällä aikavälillä emme ole kestävällä pohjalla. Ulospääsystrategia on siis äärimmäisen tärkeä. Kiitokset. UEN-ryhmästä, herra Ryan. Thank you, Chairman. Could I just briefly come back? Kiitos. Palaisin lyhyesti vielä tuohon korkokysymykseen ja äh, niiden kanavoimiseen pankille tai ei. Nyt elämme sellaisia aikoja, jolloin Euroopan kansalaiset vaativat lisää avoimuutta ja tehän kehoitatte heitä nyt äh, korottamaan näitä korkotaso, alentava korkotaso, mutta onko kukaan kysynyt, että minkä takia korkoja oli alennettu ja pyydetty selityksiä? Ihmiset ihmettelevät, miksi näin ei ole tehty. On varmasti loogisia syitä, mutta ehkä olisi hyvä kuitenkin miettiä sitä, mitä pankit ovat meille tehneet ja minkä takia ne eivät nyt siirrä sitten toiminnan etuja kansalaisille. Sitten valvonnasta sanoitte, että että tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisuja, että niitä on nimitetty niin kuin korkean tason ryhmässä, mutta oma henkilökohtainen näkemyksenne, niin kuinka näette tämän valvonnan, missä on ollut hyötyä siitä, kuinka pitkälle haluaisitte mennä, mikä olisi teidän roolinne. Ja kolmanneksi sitten vielä, oletteko sitä mieltä, että on tullut aika teille saada laajempi mandaatti niin, että voitte olla suoremmin mukana elvytystoimissa euroalueen taloutta elvytettäessä. Thank you very much indeed. Again, I have to make the point because I don't want to give... Kiitoksia. En halua antaa sitä vaikutelmaa, että aliarvioisin itseäni. Tämä muutos korkoympäristössä korkojen suhteen, asuntomarkkinoiden edelleen kaikissa maissa – jos asuntolainat perustuvat lyhyen, lyhyisiin korkoihin. Useimmissa tapauksissa e- indeksi on tämä euro, kolmen kuukauden euribori. Tai muilla valuutta-alueilla kuin euroalueella on niin sitten muu kolmen kuukauden korko. Ja huomioiden mukaan tämä indeksi Valitettavasti tämä yksi on vähentynyt huomattavasti, joten meillä on elementti, jossa täytyy sanoa, että tämä siirtyminen on toiminut aika suhteellisen tyydyttävällä tavalla toisilla alueilla asian paljon monimutkaisemmin. Tietysti tämä liikepankkien argumentti on usein, että täytyy ottaa huomioon nämä riskit, joita otamme siinä kun annamme uutta luottoa ja lainaa. Ja tietysti täytyy suojella omien laitostemme äh, suojaa näitä riskejä vastaan. Tietysti ei pitäisi yksinkertaisesti liikaa, tämä on monimutkaista, mutta tietysti täytyy sanoa, että kuten tekin, niin mekin haluaisimme täydellistä, maksimaalista avoimuutta. Siitä aina hyödytään, myöskin tällä alueella. Miten sitten pankkivalvontaa tulee? Sanoisin, että EKPn puheenjohtajana johtokunnan, johtokunnan puolesta sanoisin, että olemme nämä, jotka neuvottelivat Maastrichtin sopimuksen, nimenomaan mainitsivat, että oli mahdollisuus silloin laajentaa toimivaltuuttamme. Olemme aina sanoneet, johtokunnan tasolla EKPssä, että olemme luottaneet, että läheinen suhde valvonnan ja EKPn välillä oli, oli tärkeä. Olimme aina sitä mieltä, että hyvin ankara erottaminen pankkivalvonnan ja keskuspankkien välillä ei ollut välttämättä hyvä ajatus. Ja teimme tämän julkisesti kerroimme tämän. En kerro teille mitään uutta. Me olimme tästä avoimia koko ajan. Joten katsotaan sitten jälleen, että miten tätä mahdollisuutta käytetään perustamissopimuksen tarjoamaa mahdollisuutta. Tietysti suuri etu on se, että tämä on jo ratifioitu. Etukäteisratifiointi on, mikä, joka on jo tehty. Nyt on tarpeen se, että on, tehdään että päätöksentekoprosessi on, johon parlamentti osallistuu, niin kuten puheenjohtaja sanoi, mitä minun tulee, niin olen valmis, mutta kuten sanoin, meillä ei ole vielä johtokunnan kantaa. Laajempi toimivaltuutus kyllä tällä alalla, mutta en pyytäisi mitään muutoksia EKPn rahapoliittista mandaattia. Meillä on toimivaltuus hintavakauden ylläpitämiseen keskipitkän aikavälillä, mikä on ennakkoehto ja, ennakkoehto ja vaadittava ehto äh, työpaikkojen luomiselle ja kasvulle. Kymmenen vuoden työpaikkojen luominen laskin sen uudelleen. Ei tietysti sano, ei tietysti sano että nyt olisi tyydyttävä tilanne, mutta olemme luoneet enemmän työpaikkoja kuin Yhdysvalloissa euron kymmenen vuoden ensimmäisen vuoden aikana. Tämäkin pitäisi mainita le dire euh, dans cette... Euh, niin. Puheenjohtajan mikrofoni ei ollut päällä. Sitten tulemme toiseen ryhmien kyselyvuoroon ensiksi. Herra John Purvis, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam Chairman, Mr. President. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. En tiedä, oletteko huolestuneita olleet EKPssä, kun jäsenvaltiossa ollaan menossa alaspäin velka-asioissa, onko teillä suuri varasuunnitelmia siinä, että voitaisiin kerätä varoja. Ehkä au, jos ajatellaan jäsenvaltioita, tulee vararikkoja jopa tai puutteita. Onko EKP rajallinen toiminnassaan, se ei ole mikään finanssiviranomainen, vaan rahapoliittinen toimija. Onko tässä jotain suunnitelmia Euroopan tasolla tai ehkä maailman mittakaavassa puuttua tilanteessa Korostitte IMFn roolia. Alustuksessa oletteko tyytyväinen edistykseen IMFn uudistamisessa, että se voisi tällaisiin tapahtumiin puuttua maailman mittakaavassa? Entäpä osana tätä tiedätte, että ette sano valuuttakurssista mitään, mutta pitäisikö sitä uudelleen miettiä? I'm not sure I got exactly the last question. En ole ihan varma, että ymmärsin oikein viimeisen kysymyksen. Yleensä vastustat valuuttakurssipolitiikkaa. Haluatte keskittyä enemmänkin hintavakauteen euron osalta, mutta entäpä sitten muissa valuutoissa, jotka kelluvat pois? Ehkä törmätään euron kannalta kilpailuongelmiin. Tarvitaanko siinä jotain yhteensovitettua suunnitelmaa maan että voitaisiin vakauttaa valtokurssia? Thank you. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Te tiedätte, mikä on meidän kantamme ollut. Se on ollut aina kristallin kirkassa. Hallitukset ovat vastuussa omasta finanssipolitiikastaan. Heidän on täytyy otettava, otettava huomioon vakaus- ja kasvusopimus ja aikainaan oli paljon painetta sen räjäyttämiseksi. Se ei ollut ollenkaan parlamentin kanta, jos nyt muistan oikein todella, niin parlamentti ei ollut ollenkaan iloinen tästä. Ja me itse totesimme, että olemme kuitenkin yhtenäisvaluutta-alueella. Kasvu- ja vakaussopimus on osa emua. Se on äh, todella emun E. Me olemme taas M. E taas on sitten pääasiassa juuri tuo kasvu- ja vakaussopimus. Niin että sanoisin, että hallitukset ovat vastuussa. Heidän on tehtävä aina tarvittava äh, tilanteeseen sopeutumiseksi. Ja olen jo sanonutkin, että että vakaus- ja kasvusopimus ei ollut pelkästään äh, vain, emme vain alleviivanneet sitä, että heidän piti näitä sääntöjä noudattaa, vaan myöskin äh, se oli myöskin se viite, jota rahoitusmarkkinat ja ähm, äh, myöskin jokaisen talouden luottamus vaati. Minä pidän tästä kiinni ja tietysti luotan komissioon ja neuvostoon, että ne todella valvovat tässä asiassa. Äh, näin ollen en ole mitenkään erityisen huolissani äh, ja olenkin jo sanonut, että että ajatus siitä, että tämä asettaa kyseenalaiseksi euroalueen tai euron, niin mielestäni se, se ei, ole, ei ole mikään ongelma meidän pitäisi vain saada lisää kestävää politiikkaa uusille hallituksille. Ja tämä on todella perinteinen aihe, josta olemme keskustelleet monesti. Mitä tulee sitten IMFn, niin olen selvästi sanonut, että olen sitä mieltä, että Äh, IMFn valvontamandaattia pitäisi korostaa entisestään, sitä pitäisi laajentaa, vahvistaa, koska me tarvitsemme todella voimakasta IMFää tällä alueella ja olin, olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu, mutta ei Euroopan osalta ja erityisesti, ja ei erityisesti euroalueen osalta, vaan maailmasta yleisesti ottaen, että on tarpeen, että IMF pystyy selviytymään tilanteesta, jotka ovat, tilanteesta, jotka ovat vaativia. Ja olen jo sanonutkin, että on otettava huomioon se, mitä on tehty kehittyvässä maailmassa ja erityisesti mitä IMF on hyvin aktiivisesti, miten se on siellä hyvin aktiivisesti toiminut sitten vaihtokurssipolitiikasta, siihen minulla ei ole mitään lisättävää. Jotkut asiat muuttuvat, jotkut asiat eivät muutu. Herra Lauk ja sitten herra Sinas. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä Trechet, kolme lyhyttä kysymystä. Yksi niistä on jo esitetty. Haluan Kreikka, Irlanti, Saksa, tämä äh, luottojen ero tässä kasvaa. Onko tästä vaaraa ja miten paljon vakautta euro pystyy säilyttämään? Toinen kysymys. Paljon puhutaan globaalista huonosta pankista. Onko se mahdollinen ratkaisu tähän? maksukykykriisiin. Miten tällaista globaalia roskapankkia ajattelisitte? Kolmas kysymys. Meillä on johdannasmarkkinoilla suuret volyymit. Jos, se jos ne markkinat romahtavat, niin se on liian suuri pelastettavaksi. Näettekö tällä hetkellä ongelmaa johdannasmarkkinoilla, että se epäonnistuu, tai että sieltä tulee merkittävää vaaraa, tai että se tai jos ajatellaan eteenpäin, niin olisitteko, pitäisittekö parempana että missä muodossa näitä johdannaisia pitäisi markkinoida? Kiitoksia tästä, tästä kysymyksestä ensinnäkin. Euroalueen kirjavuus. Me olemme kokeneet sen aivan euroalun alusta alkaen. Taseot vaihtelevat lähentymisessä, kasvussa, inflaatiossa ja erinäisten indikaattoreiden kehityksessä. Me olemme tarkastelleet sitä huolellisesti aivan alusta alkaen, olemme vertailleet sitä. USAhan huomanneet, että kun ajatellaan suurta mannermaista taloutta, niin ei se nyt ole niin ihmeellistä, että on kirjavuutta. Olemme nähneet, että jos ajatellaan poikkeavuutta, keskiväärästä, keski, poikkeavuutta inflaation erossa tai työyksikkökulusta, niin ei se poikkea juurikaan Euroopan ja Yhdysvaltain välillä, jos ajatellaan osavaltioiden välistä eroa tai maiden eroa Euroopassa. Eli siihen, mihin te viittaatte, liittyy enemmänkin finanssitilanteeseen joissakin maissa. Sanoisin, että nykyään kaikissa maissa meillä on vaikeuksia – Siksi totesinkin, että ulospääsystrategia on tärkeä kaikille. Mainitsen neljä maata, jopa kahdenkin maan kohdalla, totta, jotka ovat meidän mielissämme. Hyvää käyttäytymistä tarvitaan, mutta tämä ulospääsystrategia on tarpeen. Sanoisin kuitenkin, että on aivan selvää, että meidän täytyy toimia mahdollisimman vastuuntuntoisesti parlamenteissa ja toimipanemissa elimissä kaikissa maissa, mutta en ollenkaan väitä, että siinä asetetaan kyseenalaiseksi koko euroalue tai euro. Sanoisin kuitenkin, että se on lisäperustelu sen puolesta, että se meillä on. Koska totta päivän alusta alkaen, aivan ensipäivästä lukien totesimme, että te olette vastuussa, sitä vastuuta ei voi kaihtaa, teidän on käytettävä kunnolla, kasvu ja, sopimus, kasvu ja vakaussopimus ei ole mikään abstrakti sana, ylhäältä annettu. Sehän todettiin kolme neljä vuotta sitten, väitettiin, että se tulee taivaasta. Ei, vaan se on tärkeää puitteena. Ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että se takaa vakaan talouden toiminnan. Mutta minä olen kylläkin rauhallisin mielin sikäli, että olosuhteiden paine ja nykytodellisuus varmaan hoitaa tämän homman. En usko, että me tarvitsisimme maailman mittakaavassa roskapankki, ja se ei ole ehkä asianmukainen ratkaisu. Olet aivan oikeassa siinä, kun totesitte, että johdannaisissa meillä on suorastaan ollut räjähdysmäinen kasvu määrällisesti, ajatellen kaikkia johdannaisesti, varmaan CDS, swappeja ajatellen. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että siellä on riskiä, siitä on jo näyttöä. Minä olen aina maininnut sen säännönmukaisesti yhtä lailla kuin tiedän, että se on myös rahoitusvakaus eh, tarkastelussa huomioitu ja mielestäni erittäin tärkeää tukea myös sitä keskuspankkien aloitetta, joka on tehty. En väitä, että se ratkaisee kaikki ongelmat, mutta se on kuitenkin askel oikean suuntaan ja sitä me tuomme. Oui, sur cette même ligne. Niin, samoilla linjoilla. Te olette tietoinen ja olette nähnytkin, että on valtavasti kritiikkiä, spekulointia ja huhuja nyt hyökätään euroa vastaan ja juuri otetaan tämä spreadi-asia tässä kohteeksi. Tämä ei jätä mitään epäilystä näiden tahojen todellisilla aikeille. Kysymys on eurosta nimenomaan. Ja eilen komissaari, minun maani Kreikka on tässä ollut erityisesti kohteena ja Almunia eilen mielestäni oli hyvin jyrkkä tässä asiassa. Täällä valiokunnassa hän vastasi puheenjohtajamme kysymyksen. Hän sanoi aivan oikein, että olemme kaikki samassa veneessä ja äh, äh, hän on äh, luottavainen, on tehtävä mitä nyt on tehtävä, mutta euroalueella ei nyt lähdetä kuitenkaan käyttämään mitään ulkoisia instrumentteja tai kansainvälisiä järjestöjä, eikä myöskään hän sanoin, lähdet, ei lähdetä myöskään tähän pelin mukaan. Jotkut, jotka eivät halunneet euroa ja taas sitten niille, jotka näkivät tämän Titaniken vieressä tämän jäävuoren lähestyvän tämän subprime-kysymyksen, niin yhtäkkiä nyt sitten huomataankin, että Espanja tai Kreikka ovat nyt joutumassa vaikeuksiin. Minä tavalla tai toisella. Ajattelen, että olette jo vastannut tähän kysymykseen, mutta haluaisin saada vain tämän vahvistuksen ehkä hiukan kohdennetummin teiltä. Merci beaucoup, je confirme. Kovasti kiitoksia. Voin täysin vahvistaa jo toteamani mitä teidän maahanne tulee, tai muihinkin tarvittaessa. Vastuu on totta kai Ateenan käsissä sen politiikan varassa, jonka on oltava pitkällä aikavälillä kestävää ja vakuuttavaa, totta kai ajatellen budjettipolitiikkaa. Sanoisin myös kuitenkin, että myös ajatellaan suhteellista kilpailua – sieltä tuotannon yksikkökustannuksia. Sekin on erittäin, erittäin tärkeää. Se on ollut jatkuvasti meidän viestimme, jota olemme koko euroalueen maille osoittaneet kaikille maille, tekemättä mitään eroa. Ei tässä nyt euron vakautta olla kyseenalaistamassa. Kukaan ei ole sitä tekemässä oikeastaan. Kaikki ovat vain tilanteessa, joka on tilanne, jossa on todellisia ongelmia. Se on nähtävissä selkeästi, eikä ole epäilystäkään siitä se, koska kaikki maailman valuttuja tietääkseni, eikä mainitse yhtään erityisesti, mutta kaikki tietävät, mistä on kyse. Että kaikki todellakin kantaisivat vastuunsa. Sitä me aina toistamme, toistamistamme. Kiitos sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Rauha Vandenburg. Yeah, thank you. Um, um... Kiitos. Mielenkiinnolla kuuntelin tätä vahvaa viestiä, joka teillä oli valvonnasta. Ja pidän hyvän sitä, että nyt EKPn sisällä harkitaan todellakin sen roolia 105 tai 1056 artiklan perusteella perustamissopimuksessa. Mutta olisin vähän eri mieltä siitä, mitä sanoitte SF, SS globaalilla tasolla koska minulla on se vaikutelma, että tämä on vain osa finanssimaailmaa, joka pankkisektorin kanssa toimii. Ja yksi osa tekijöistä kriisissä on ollut se, että juuri äh, pankkisektorin ulkopuolella, tällä varjosektorilla sitä, niin kuin sitä kutsuttiin, johdannaiset mainittiin, ODC-markkinat, siellä tuli paljon ongelmia esiin, joten on myöskin tärkeää, että on asiantuntijoita rahoitusmarkkinoilta koskien tätä globaalia järjestelmää, mutta tietysti Euroopan valvontajärjestelmässä. Sen vuoksi kysyisin teiltä, että näettekö roolia EKPlle yksinomaan vai pitäisikö se olla osa laajempaa järjestelmää, jossa myös rahoitusmarkkina-asiantuntijat ovat läsnä? Thank you, thank you very much. Kiitokset. En ole nyt kadottanut mielestä ehdotustanne, rouva, jo useita kuukausia sitten, vaan se on mielessämme. Mitä tulee FSF, niin se ei ole pelkästään vain epävirallinen ryhmä, joka kattaa Baselin komitean, joka itse asiassa sivuminen sanoen onkin, jonka puheenjohtaja onkin Alankomaiden keskuspankin puheenjohtaja, mutta kun on kaikkia näitä, kaikkia IMF, Maailmanpankki, valtiokassat ja niin poispäin, niin kysymys on todella tällaisesta epävirallisesta ryhmittymästä, josta, jossa minun mielestäni ovat kaikki ne, jotka täsmällisesti ottaen pystyvät tekemään jonkinlaisen analyysin eh, näkemyksistään. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä. Eh, nämä säädellyt liikepankit eivät eh, ole ongelma kokonaisuudessaan ollenkaan, vaan FSF tarkastelee kaikkea sen on tietysti sitä on parannettava ainakin laajentamalla sitä, kuten olen sanonut. Ja mielestäni tämä on prosessi, joka on nyt käynnissä. Mielestäni äh, jos otetaan huomioon, että on niin toimeenpanevat tahot, on sitten kansainväliset instituutiot ja sitten on viranomaisia vielä, jotka itse ovat laajasti poliittisista piiristä vastustavat, vaikka Baselin komitea tai muut samantyyppiset komiteat ja tietysti myöskin keskuspankit itse, niin mielestäni on kysymys todella epävirallisesta ryhmittymästä, joka joka on asiantuntijatasolla ja joka todella pystyy identifioimaan mahdolliset kulkusuunnat ja sillä on tiettyä strategista näkemystä ja poliittista energiaa riittävästi, jotta voitaisiin ne todella tarttua uudistukseen, mitä nyt sitten intressejä siellä onkaan. Merci, Madame Kiitos. Haluatteko vielä palata tähän, Rouva Vandenburg? Uh, no erityisesti, koska mielestäni niin keskuspankkirit eivät yksin kata koko kenttää koloissa. Se koskee myös eurooppalaista keskustelua. Meidän täytyy ottaa mukaan myös osakemarkkinapuoli ja niin edelleen. Vakuutuslaitokset muun muassa, koska se on ollut jatkuvasti täydellistä. Olette oikeassa, mutta kuitenkin keskuspankit ovat ainutlaatuisia omassa asemassaan. Väittäisin, että niillä ei ole mitään omaa lehmää ojassa. Ja perustuslaki tai laki määrää niiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakaustavoitteita. Siinä ovat ainutlaatuisia, mutta sanoisin, että kun tarkastelen kaikkia laitoksia maailmalla, ne, jotka ovat kaikkein selvänäköisimpiä, ajatellen nykykokemuksia, oli BIS, joka on keskuspankkien pyhättö, ja itse keskuspankit, toisin sanoen mielestäni ne ovat olleet kyllä ainutlaatuisia olleet siinä, että ovat säilyttäneet järkisyyden pitkässä aikavälissä vakaudessa. Kiitos Sanchez Presedo. Ja sitten liberaaliryhmästä äh, Starkevitsute. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä herra Purvis jo puhuikin jo vaihtokursseista. Te ette halunneet sitä kommentoida, mutta ensimmäinen sopimus rahoitusvakaudesta on asia, joka ei ehkä ilmeisesti mitenkään vaikuta tähän asiaan, ettekö millään lailla tätä kansainvälistä rahoitusjärjestelmää millään lailla haluan nyt arvioida. Kysymys on siis protektionismista myöskin. Ja toisekseen haluaisin että teidän viitteissänne olisi myöskin äh, jotakin yksityiskohtia tai jotakin näkemyksiä äh, näistä globaaleista finansseista, koska tämä kriisi on ehkäpä enemmänkin äh, juuri vaikuttanut köyhyyteen ja vähemmän kehittyneet maat ovat todella kärsineet tästä asiasta. Jokin globaali finanssinäkemys olisi tässä mielenkiintoinen. Tietysti euroalueella on merkityksensä. Ehkäpä on olemassa tietenkin näitä G20 ja FSF, mutta ne ovat riittämättömiä. Mitä mieltä olette tästä? Ja kolmas kysymys, jos likviditeetti on nyt jatkuvassa muutoksen tilassa, niin minkä takia Fed antaa kuusi kuukautta enemmän aikaa. Eikö meillä Euroopassa pitäisi antaa myöskin enemmän aikaa tältä osin tähän likviditeettiin? Thank you very much indeed. Uh, first question I... Kiitoksia. Ensimmäisestä kysymyksestä jo sanoinkin, että ei kommenttia tähän erityisesti vaihtokursseihin. Mainitsisin vain, oliko hyvin selkeä, että keskustelimme G7 tästä pääkeluvien valuuttojen välillä, kuten tiedätte paremmin kuin kukaan. Ja kommunikea sitten oli, joka, jossa ilmaistiin tämä konsensus osapuolien välillä. Nimittäin keskuspankkien hallitusten välillä. Ja meillä oli viestejä aiemmin ja pidämme niistä kiinni, että joissakin nousevissa talouksissa oli, ajattelimme, että oli viestiä heille, erityisesti Kiinalle. Mainitsin tästä mennen. Älkää odottako, että minä poikkeaisin tästä konsensuksesta, joka G7 tällä osa-alueella oli ja on. Sitten globaali köyhyys ja rahoitus, olen täysin samaa mieltä, on täysin selvää mielestäni, että ne vähiten kehittyneet maat, joilla ei ole mitään omaa eh, hyrkkeiden tuotantoa, jotka ovat, eh, ovat hyvin, hyvin vakavassa tilanteessa. Kuitenkin haluaisin vain mainita, että että öljyn hinnanlasku ja energian yleensä joissakin tapauksissa on lieventänyt vähän heidän tuskaansa. Vaikkakin he ovat tietysti suuressa paineessa ja maksavat suuren hinnan globaalista taantumasta. Tietysti voi sanoa, että G20 ei edusta koko globaalia taloutta, se on täysin oikein, mutta G20 on epävirallinen ryhmittymä, jossa voidaan luoda konsensusta monista tärkeistä asioista, ja sillä on mielestäni ollut hyvin merkittävä osa Aasian kriisin jälkeen sillä oli, ja varmaankin sillä on hyvin merkittävä osa nyt, että ikään kuin kypsentää näitä käsitteitä ja kypsettää niitä, mutta sitten sen täytyy, näiden asioiden täytyy mennä virallisen ja normaalien mekanismien läpi näiden asioiden ja sitten jos EMF on kyseessä, niin sitten se IMFn e institutionaalisen puitteiden mukaan menee. Ja sitten kaikki maat tietysti ovat siellä edustettuina määritelmän mukaisesti. MFCssä tai eh, siellä johtokunnassa. Joten tämä, näin se järjestelmä toimii. Mutta mielestäni kysymyksen oli äärimmäisen tärkeä. Ja mitä sitten teemme? Me olimme ensimmäinen keskuspankki maailmassa, joka sitoutui kolmen kuukauden uudelleenrahoitukseen kolme kuukautta, kuusi kuukautta. Me teemme asioita, jotka, joita ei oltu ajate, ollut ajateltu ennen tätä kuhuntaa. Nämä ovat erityisoperaatioita siitä, että ostetaan näitä äh, varjettavissa olevia arvopapereita Yhdysvaltain keskuspankin kanssa. Sitä en kommentoi tällä hetkellä uskomme ja luotamme, että tämä ei ole mitään sellaista, johon meidän pitäisi ryhtyä, mutta olemme koko ajan varuillamme, kuten sanoin. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, olette peräänkuuluttaneet pitkään rakenneuudistuksia eri aloilla taloudessa – rahoitusmarkkinoilla. Varsinkin meillä on yksi ala, joka on menettänyt paljon, nimittäin pankkiala. Oletteko sitä mieltä, onko välttämätöntä nyt rakenneuudistuksia toteuttaa pankkialalla euroalueella rajat ylittävissä pankkiryhmittymissä? Volker ryhmä esitti ehdotuksia, miten erottaa vähittäispankkitoimintaa, investointipankkitoiminta. Tällaisia esityksiä on paljon rakenneuudistuksiksi pankkialalla. Oletteko sitä mieltä, että Euroopassa meidänkin täytyy tehdä tämän tyyppisiä esityksiä? Thank you very much, madam. I think that, uh, of course... Kiitokset. Tietysti kuten sanoin, meidän täytyy, täytyy olla varuillamme me saa olla tyytyväisiä itsemme, kun ajatellaan tätä kansainvälistä rahoitusjärjestelmää, meidän rooliamme siinä. Markkinatalouden toiminta joka tapauksessa varmasti tuo paljon elinkeinojen, teollisuuden alojen, teollisuuden alojen uudelleen muotoilua ja tämä on todella tarpeen. Meidän ei pidä vain auttaa tässä uudelleen muotoilussa, jotta se menisi oikeaan suuntaan. Olet aivan oikeassa, kun sanoit, että tämän teollisuudena pitää käyttäytyä paljon paremmin. Meidän täytyy muuttaa ja parantaa äh, näiden vakavaraisuussääntöjen äh, laatimista. Minulla ei nyt ole vielä neuvoston taholta mandaattia nyt tätä kertomusta, tätä raporttia kommentoida. Me tarkastelemme sitä hyvin huolellisesti. Tämä ero toisaalta investointipankkeihin ja liikepankkeihin oikeastaan oli Yhdysvaltain tekoa ja voidaan huomata, että ilman mitään päätöksiä tämä jako ikään kuin on nyt kadonnut, koska tuntuu siltä, että se ei ollut ollenkaan paikallaan. Ja näissä olosuhteissa Euroopassa on ollut erilainen käsite käsitys pankkitoiminnasta ilman mitään tällaisia jäykkiä erotteluja kahden eri toimivallan välillä. Pankilla normaalisti on sekä investointitoimintaa että myöskin tällaista vähittäispankki- ja liikepankkitoimintaa. Ja ehkäpä tämä on ollut parempi konsepti. Minä olen tätä mieltä, että se on ollut parempi käsite, kun ajatellaan nyt sitten kehitystä Yhdysvalloissa ja Euroopassa tapahtunutta kehitystä ja myös kehitystä muualla maailmassa. Me edelleen aktiivisesti toimimme tässä, mutta kuten sanoin, kysymys on globaalista keskustelusta, globaalista ähm, ratkaisun hausta ja meillä täytyy olla todella äh, roh, rohkeita tapoja taata se, että, ettei, ettei markkinatalous joudu tällaisen vaaraan ja ettei ole riittävästi vastustuskykyä. Me emme voi kahdesti joutua tähän tilanteeseen Tämä on ikään kuin todellinen tulikoe. Meillä täytyy olla riittävästi energiaa, jotta saamme riittävästi tahtoa tämän välttämiseksi. Tarvitaan riittävästi keskustelua ja puskureita ja Äh, kaikkia sellaisia keinoja, joilla saadaan tämä maailmantalous paljon vastustuskykyisemmäksi. Kiitokset vielä neljä viimeistä äh, kysymystä BPE Laslo Becce ja sitten Luli ensiksi Becce. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin lämmityskysymys, joka liittyy Slovakia liittymiseen euroalueeseen, miten arvioitte sitä. Sitten kysymys, olet, oletko sitä mieltä, että meillä on neljä vapautta, työvoiman vapaliikkuvuus ja palveludirektiivikin, sen toteutuminen, onko sillä mahdollisia myönteisiä vaikutuksia? Toinen kysymys, varsinainen kysymykseni, mitä mieltä olette siitä, että EKP voisi auttaa euroalueen ulkopuolisia maita likviditeettiongelmissa, kun niillä on maksuongelmia kriisissä? erilaisiin sopimuksiin tietekseni, niin niitä on tulossa. Oletteko ehkä sitä mieltä, että kriisitilanteessa estettäisiin pääoman vapaa liikkuvuus emo- ja tytäryhtiöiden välillä. Euroopan tasolla se on yksi kysymys. Ja sitten lyhyesti kommentti vielä. Toivon, että euroalueen ulkopuolisten maiden ongelmissa – unioni voisi nykyiset maksuongelmansa ratkaista ja vältetä se tilanne, josta IMF puhui, Stroskan puhui Unkarissa uudelle pääministerillekin. Tämä tilanne on hyvin vaarallinen, mitä on vältettävä. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Uh, as regard... Kiitoksia. Mitä tulee Slovakian, voin vain sanoa, että se toimii oikein hyvin. Olemme havainneet teknisestä mielessä niin hyvät valmistelut ja kaikki tieto, mikä minulla on. Ja mehän osallistuimme tietysti aktiivisesti tähän vaihdokseen, niin kaikki tiedot ovat rohkaisevia. Ja olen varma, että Slovakia menestyy tässä. Muuten se on tietysti hyvin vaikuttava nähdä, että vain 10 vuotta euron perustamisen jälkeen, niin 16 jäsentä siinä on jo euroalueessa, nyt kun Slovakia tuli mukaan. Kuten tiedätte, meillä on suhteita e- ei-euroalueen maihin, tietysti oman maanne mukaan luettuna, enkä käsittele sitä enempää jossakin tapauksissa. Näyttää, että oli hyödyllistä, että oli tapa tehdä yhteistyötä läheisesti keskuspankin kanssa. Ja toisissa tapauksissa näytti, että, että se ei ollut tarpeellista, mutta jatkamme läheisien yhteyksien pitämistä kaikkien kyseessä olevien keskuspankkien kanssa EU:ssa. Sitten IMFstä laitan merkille sen, minkä että Kuten tiedätte, jossakin tapauksissa IMFn läsnäoloa on pidetty hyödyllisenä hallitusten puolella kussakin maassa. Mutta vaikka sanon näin, niin komission jäsen Almunia ja sen on varmaankin sanonut, mitä hän vo- voisi sanoa EUn panokseen tässä asiassa tämän fasiliteetin kautta, jonka neuvosto pystyy aktivoimaan. Ja tämä on tietysti tärkeä panos EUn sisällä. Mutta panen merkille huomioon. Madame Lulling, Rouva Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, me tutkimme tässä nyt aika usein erillään useita direktiivejä, jotka liittyvät juuri tähän rahoituksen valvonta, arkkitehtuurin ja myöskin pankkien valvontaan Euroopassa, vaikkakaan Äh, äh, tässä nyt ei voida ketään syyttää, mutta saattaa olla, että tästä ei paljon ehkä koidu hyötyä, mutta joka tapauksessa meidän on tehtävä päätöksiä yksit tehtäisi nämä päätöksinä ilman, että tiedämme, minne me olemme menossa. Tuntuu siltä, että tässä työntekijät tekevät työtä ilman arkkitehtiä. Ja tun, voitte varmasti kuvitella, minkälainen riski tämän lopullisen rakennuksen yllä oikein leijuu. Teidän instituutionne on nyt kasvanut näinä myllerryksen kuukausina, koska se on toiminut. Kaikista ei voi sanoa aivan samaa. Haluaisin tietää erään seikan. Jos olette sitä mieltä, että EKP, tai oletteko sitä mieltä, että EKPtä voitaisiin laajentaa erityisesti toimivaltuuksia val, valvonnan osalta. Monet ovat olleet tämän puolesta. Tietysti myöskin koko on ongelma, kuinka toimitaan, kun ajatellaan kaikkia euron ulkopuolella olevia maita. Tämä oli toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymys. Haluaisitteko te huolehtia luottoluokituslaitoksesta, koska tämän vastuun delegointi on nyt jättänyt meidät hiukan ymmällemme. Kiitos. Merci. Merci beaucoup, Kiitoksia kovasti rouva totta kai kirjaan tämän huomion tilanteen mutkikkuudesta ja kirjavuudesta ja niistä vaikeuksista, että meillä käsityöläiset tekevät työnsä mahdollisimman tunnollisesti, mutta jos ymmärsin, että ei välttämättä ole piirustuksia eikä arkkitehtiakaan, mielestäni tämä vertailu on aika kuvaava. Valvonnasta totesin ihan tarkalleen, missä olemme pohdiskelua tehdään parlamentissakin ja myös Larosierin ryhmässä pohdiskellaan. Me myös teemme työtä vastattaksemme kysymyksiä, joka meillä on esitetty. Totta kai selvästi on mahdollisia väyliä olemassa. Niistä on tavallaan jo aikaisemmin päätettykin jo, kun ajatellaan Maastrichtin sopimuksen tekijöitä, se on jo ratifioitu kaikissa parlamenteissa, kaikissa maissa kun kansa, kunnissa järjestettiin muun muassa kansanäänestyksen aikana. Me siis kyllä pohdiskelemme sitä. Pitää kuitenkin mielessä, että me haluamme kiinteät suhteet keskuspankin jo ja pankkivalvontaviranomaisten välillä. Luokituslaitoksista sanoisin, että meillä on aika lailla vastuuta jo. Ehkä lisääkin voisi olla. Se on merkittävä aihepiiri pohdiskelu on käynnissä sen tiimoilta. Se on varmasti se kohta, jota on selvästi parannettava. Ja tätä korostaisin vielä, että me tarvitsemme tässä Atlantin ylittävän sopimuksen. Järjestelmä on maapalloistunut. Siksi on erittäin tärkeää löytää myös ratkaisuja, jotka eivät poikkea toisistaan tai että eivät olisi vastakkainkaan. Se on kuitenkin merkittävä aihepiiri. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin esittää teille jotakin kysymyksiä. Olen Rova Lullingin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä ei ole arkkitehtiä ja senpä takia me olemme joutuneet joitakin direktiivejä torjumaan, mutta meillä on myöskin hyvin tärkeä pankkialan direktiivi, CRD-direktiivi, ja onkin hyvin tärkeää, että saisimme nyt tämän asian päätöksen. Minusta tuntuu monasti siltä, että työskentelemme todella ilman arkkitehtiä ja ikään kuin vähän vanhanaikaisella tyylillä, koska on aina sanottu, että tämän pääomavaatimusdirektiivin uudistus on hyvin tärkeää, että voitaisiin ottaa huomioon muun muassa likviditeettiä ja valvonta ja taseongelmat, myöskin nämä luotovaihtosopimus, luotoriskivaihtosopimuskysymykset liittyvät tähän rahoitusmarkkinoiden osalta. Mitä mieltä olette tästä lainsäädäntöehdotuksesta, johon olemme sitoutuneet antamaan kantamme äh, tämän vuolikauden aikana vielä? Sittenkin 20 oletteko samaa mieltä siitä, että viime vuosineljäksellä tapahtunut asia oli ihan ok, mutta että makrotaloudellisesti olisi voitu tehtyä kehoin enemmän. Valvonnan osalta olemme ehkäpä päässeet tästä kriisistä kenties jo eteenpäin, mutta emme ole ehkä kuitenkaan ratkaisseet tämän kriisin juuria ja näin emme ole päässeet todella eteenpäin. Yhdysvalloissa on suuri taantuma ja siellä pyritään eteenpäin elvytyksen tiellä, mutta tämä ei kuitenkaan vielä ratkaise tätä koko maailmaa koskevaa epätasapaino-ongelmaa, joka todella oli näiden rahamarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden myllyssä myllerryksen syynä. Oletteko samaa mieltä tästä? Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Tällä haavaa me olemme hyvin aktiivisia, aktiivisia pääomavaatimusdirektiivin parissa ja hyvin piakkoin tulee jotain. Mutta haluaisin korostaa yhtä seikkaa. Me olemme vielä käymässä keskustelua maailman mittakaavassa, kuten juuri todettiin, siitä mitä pitäisi tehdä, että jotain voitaisiin oppia nykytilanteesta. Keskustelut ovat käynnissä. Baselin komiteassa rahoitusvakausryhmässä myös. Meillä on maailmanlaajuinen järjestelmä ja kokemus on osoittanut, missä määrin on tärkeää hallita rahoitusjärjestelmää kokonaisuudessaan. Muutoin kaikki olemme räjähdyksen armoilla, joka saattaa syntyä siellä tai täällä. Eli väistämättä direktiivi osu ajankohtaan, jolloin emme ole vielä saattaneet päätökseen tätä ja siksi ei pidä nyt mennä harhaan tässä pohdiskelussa. Todennäköisesti ehkä meidän täytyy vielä miettiä tätäkin rakennuspuolta. Ohi menen vain mainitsin tämän. Toisella puolella tilanne on samanlainen talous- ja rahoitusjärjestelmän maapallostuminen on sitä luokkaa, että se aiheuttaa meille jatkuvia mukautusongelmia. G20 olen aivan samaa mieltä käsityksenne kanssa. Mutta vielä toista, kuten juuri totesin, instituutio, joka on avain avaa asemassa valvonnan takaamiseksi, niin että sillä on auktoriteettia ja kykyä muuttaa asioita, on IMF. Se harjoittaa makrotaloudellista valvontaa, rauhoituksen valvontaa. Sillä on uusittu auktoriteettiasema. Siksi on aivan selvää, että se mitä me teemme, että se osuu tähän samaan kuvioon, kun on kyse alijäämästä ja epätasapainosta sisäisesti ja ulkoisesti. Siksi olemme aivan samassa tilanteessa täälläkin. Ja, ja varmasti helposti törmätään siksi uusiin ongelmiin. Meidän täytyy merkittävästi siis vahvistaa makrotaloudellista valvontaa maailman mittakaavassa. En tiedä, pystyykö IMF pystyy sitä tekemään tehokkaasti tuloksellisesti. Kiitos. Viimeinen puhuja on herra Rova Vaiva. Madame la Présidente. Uh, Mr. Trichet, measuring the temp- Kiitos, kun nyt otetaan maailmantalouden kuumetta mitataan äh, ja kun ajatellaan inflaatiota tai stagflaatiota, ja näitä tavoitteita, niin tämä ei varmastikaan, kaikki nämä toimenpiteet eivät tuo mitään todellisia tuloksia. Tämänhetkinen taantumatrendi on entistä hälyttävämpi. Mitä mieltä olette? Äh, tuleeko äh, rahan tarjonta helpottumaan ja tuleeko sillä olemaan mitään dramaattisesti myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi työllisyyden näkökulmasta katsottuna. Ja vielä yksi yksityiskohta. Voisinko kuulla lyhyen kommentin kasvupotentiaalista, joita uusilla kehittyvillä talouksilla Keski- ja Itä-Euroopassa on tätä globaalia taantumaa vasten tarkasteltuna? Your question, of course, is uh, very, very pertinent. Kysymyksenne on tietysti hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Kuten sanoin, maailmanlaajuisella tasolla maailma on edelleen epävarmuuksia täynnä ja se täytyy ottaa huomioon ja olla valmiina tähän epävarmuuteen. Mutta vaikka sanon näin, niin meillä on se vaikutelma, että vuosi 2009, kuten komissiokin äskettäin sanoi, tulee tietysti olemaan vaikea, globaalilla tasolla, kuten myös Euroopassa, ja että tämä toipuminen, sen pitäisi alkaa 2010 jälleen. Mutta vaikea vuosi 09. No, se mitä teemme itse on vakautamme inflaatioodotukset, otamme käyttöön tämän vakauselementin talouteen sen vuoksi, vahvistamme tätä luottamusta, että toimijat voivat luottaa tähän vakaaseen ankkuriin taloudessa. Ja tietysti korkean aleneminen, joka on antan, johon liittyy tämä merkittävä inflaatioriskin pieneneminen, sekin antaa oman panoksensa kestävälle äh, työpaikkojen luomiselle ja kasvulle. Mitä tulee työpaikkojen luomiseen, niin haluaisin edelleen mainita, olen sanonut sen monta kertaa täällä, että kymmenen ensimmäistä vuotta eurossa tästä näkökulmasta katsoen ovat olleet suuri suuri menestys. Enkä sano tätä aliarvioidakseni nyky, nykyisiä vaikeuksia. Aika on vaikea työttömyyden näkökulmasta. Ei pitäisi olla tyytyväisiä eikä ylimielisiä, itse tyytyväisiä, mutta kymmenen vuotta kun katsotaan ja voi tarkastella tarpeeksi pitkältä aikaväliltä, niin se mitä olemme saaneet aikaan on vaikuttavaa ja viimeiset laskelmat osoittavat, että olemme luonneet ainakin 3,6 miljoonaa työpaikkaa enemmän kuin sisärtalous Atlantin toisella puolella, jossa on suunnilleen sama määrä kansalaisia, kuten tiedätte. Mitä sitten tulee kasvupotentiaaliin? Uusissa jäsenmaissa Mielestäni keskipitkällä aikavälillä kasvupotentiaali ei ole heikentynyt. Niillä on suuri potentiaali. Mutta tietysti taantuma globaalitaloudessa niihin vaikuttaa, ja erityisesti Euroopassa. Mutta jos ne jatkavat näitä rakenneuudistuksia, jotka ovat eh, välttämättömiä, niin varmaankin ne jatkavat kiinni kuromistaan ja saavat aikaan hyvin vaikuttavia tuloksia. Johtopäätöksenä mainitsisin myös, että öljyn ja hyödykkeiden hinnat ovat nyt paljon alempana. Ja aiemmin kun ne olivat ylhäällä, niin sen vaikutus tulee kasvun vastaaksi. Ja nyt maksamme kovaa hintaa näistä epätavallisen korkeista energian hinnoista. Nyt äh, ne hinnat vaikuttavat toiseen suuntaan tietysti kestää jonkun aikaa ennen kuin tämä materialisoituu, mutta sitä ei pitäisi aliarvioida. Kiitos. Nyt kaikki noudattivat niin hyvin puheaikoja, että meillä on vielä viisi minuuttia niin, että kaksi nopeaa kysymystä, kuka haluaa hyötyä tästä aivan epätavallisesta tilanteesta, eikö kukaan halua. No sitten ehkä minä käytän tämän puheajan. Jaa. No, um, niin, mutta ette ole valiokunnan jäsen. Valitettavasti en voi antaa teille Purvis ensiksi ja sitten minä. Mr. President, do you see any... Onko teidän mielestä todennäköistä, että Atlantin puolella tulee muutosta uuden hallinnon astuttua virkaan Fedin tasolla tai hallituksen tasolla? Thank you. As regards the, uh... Kiitoksia. Mitä tulee Fedin tasoon, niin näin. Että avoimen markkinoiden komitea, Open Market Committee on sama ja puheenjohtaja on sama siellä. Meillä on oikein hyvä suhde. Olen kovastikin arvostanut tätä äh, suhdetta, mikä meillä Yhdysvaltain keskuspankkiin on. Mainitsin monia tärkeitä päätöksiä, joita EKP oli tehnyt. Täytyy sanoa, että meillä oli myös yhteinen päätös Fedin kanssa, erityisesti se, että tällä puolella tuemme dollarin likviditeettiä, joten yhteydet hyvin läheiset. Mitä sitten tulee tähän toimeenpalevaan puoleen Yhdysvalloissa poliittiseen puoleen, niin Hallituksen muutos, hallinnon muutos on hyvin tärkeä, mutta odotan, että Yhdysvallat ovat edelleen merkittävässä osassa ja puolustavat omaa visiotaan siellä ja omia käsitteitään ja periaatteitaan. Ja meidän täytyy olla valmis jatkamaan tätä hyvin läheistä yhteistyötä globaalilla tasolla jotta voimme oppia kaikki läksyt siitä, mitä huomioita on tehty. Ja no, totta, että Yhdysvalloilla on erittäin merkittävä osa eh, viimeisimmällä aikakautena ollut, joten on äärimmäisen tärkeää, että uuden hallinnon kanssa ja hallituksen kanssa meillä on niin läheinen suuri kuin mahdollista. Mukaan lukien eh, makrotaloudellisen politiikan valvonta. Arvoisa puheenjohtaja, jos nyt pitäisi uudelleen kirjoittaa Maastrichtin sopimus, niin olisiko poli- rahapolitiikan tavoitteissa myöskin rahoitusmarkkinoiden vapa- vakaus? Te sanoit, että ilmeisesti kaikki ovat sitä mieltä, että tämän kriisin jälkeen äh, EKPllä on äh, mahdollisuus olla vastuussa valvonnasta. Äh, tietysti kysymys on euroalueesta, se voisi olla vaikkapa siltana, mutta teillä on kuitenkin jo valtuudet ja olemme sellaisessa tilanteessa, jossa emun E on, tarkoittaa tasapainoa, ekilibriumia. Kuinka tätä etä nyt voitaisiin lisää lihottaa, että oltaisiin edelleen tasapainossa? Sitten G20. Liian usein unohdetaan myöskin veroparatiisien torjunta. Kuinka te uskotte, että uusi amerikkalainen hallinto voisi tältä osin edetä? Ensimmäiseen huomioon toteaisin, että kaikki keskuspankit maailmalla ovat sitä mieltä, että heillä on yksi vastuu, nimittäin rahoitusvakaus. Se ei tarkoita sitä, että sen pitäisi muuttaa itse rahapolitiikkaa. Keskuspankkien järkeily. Mielestäni tämä koskee kaikkia vastaavia laitoksia. Liittyy siihen, että halutaan keskipitkällä ja keskipitkällä kaverilla saada uskottavuutta ja hintavakautta. Se on ennakkoehto rahoitusvakaudelle. Ei yksinään riitä, mutta ei siinä mitään ristiriitaakaan ole sen kanssa, että erityistä huomiota kiinnitetään rahoitusvakauteen ja samalla pitää hintavakaus taata. Kun ajatellaan kaikkia inflaatio laitoksia muualla tai ajatellaan meitä itseämme. Kaikki tuntemani keskuspankit julkaisevat rahoitusvakausarvioita. Siinä arvioidaan tilannetta riskeistä, vaaroista, joihin on varauduttava. Niin me teemme itsekin. Sitä paitsi sanoisin vielä, että kun ajatellaan kaikkien keskuspankkien keskuspankkien ympäristöä omilla alueillaan, maissaan tai järjestelmissään, valtioliitossa tai liittovaltiossaan, nähdään yhtenä vastuunkantajana rahoitusvakaudessa. Niinpä. Olen sitä mieltä todellakin, että kysymys on keskeinen. En ole varma, että tässä nyt tarvitaan perustussopimun muutosta. Perussopimuksen muuttaminen tänä päivänä ei välttämättä ole ihan helppo juttu. Tästä syystä siksi tällä on 105-6 kohdalla on tavallaan se etu, että se on jo aikanaan ratifioitu etukäteen. Jotkut meistä todellakin tietävät, mistä kenkä puristaa. Sitten vielä viimeiseen kysymykseen palatakseni veroparatiiseista. Para, termi mielestäni vaikuttaa liian lyhykäiseltä. Me ajattelemme paremminkin sellaisia rahoituspaikkoja, jotka eivät noudata maailmanlaajuisia määräyksiä vakaudessa, läpinäkyvyydessä, vakavaraisuudessa, instituutioiden ja välineiden läpinäkyvyydessä, markkinoiden läpinäkyvyydessä, eivätkä noudata myöskään rikollisuudesta peräisin olevan rahan torjumista tai terrorismin rahoittamista – se on tärkeä kansainvälisessä yhteisössä. Meidän osaltamme me olemme kovasti sen puolesta, että totta kai vain vahvistetaan maailman mittakaavassa näitä sääntöjä. Yhtä lailla meillä on molemmin puolen Atlantia samat käsitykset tästä, muuten tämä on sekasortoa. Tämä koskee kaikkia rahoitus paikkoja. Veroparatiisitermi on niin monimutkainen, koska verotushan vaihtelee sekä Euroopassa että euroalueellakin. Siksi minun mielestäni tässä on syytä olla ymmärtäväisin mielin, kun me määrittelemme näitä rahoituspaikkoja. Me haluamme, että vakavaraisuus, läpinäkyvyys, vilpiltömyys, integriteetti määräksi täytyy noudattaa. Ne ovat tänä päivänä koko maailmalla säännöt. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja tästä hyvin rikkaasta keskustelusta, hyvin tärkeästä keskustelusta tässä äh, EMUn äh, historiallisessa vaiheessa. Meillä on mahdollisuus tavata vielä äh, viimeisen rahapoliittisen keskustelun puitteissa kolmas maaliskuuta tämän vaalikauden puitteissa. Ehkäpä silloin voidaan tehdä jonkin tyyppinen välikatsaus tästä Äh, rahapoliittisesta äh, keskustelusta. Kiitokset ja tapaamme sitten seuraavan kerran. Olen nyt jo surullinen siitä, että tämä on viimeinen tapaamisemme silloin maaliskuussa, mutta äh, en tiedä mitä mieltä sinä olet tästä, te olette tästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta, mutta joka tapauksessa EKP arvostaa tätä todella paljon, tätä mahdollisuutta keskustella. Suuret kiitokset.